proszę państwa będziemy rozpoczynać nasze dwudniowe posiedzenie komisji. käynnistämme valiokunnan työn aivan nopeasti käymme lävitse nämä viralliset asiat kokouksen alussa. Nähdäkseni esityslistan hyväksymiseen ei ole esitetty kommentteja, eli voimme hyväksyä esityslistan. Jest online. Nie mamy tłumaczenia. Tämä kokous on välitetty. Tämä välitetään myös internetin. Ikävä kyllä meillä ei ole Slovakian, Tsekin, Maltan eikä irinkielistä tulkkausta. Pahoittelemme tätä. Pöytäkirjat 27. ja 28. helmikuuta pidetyistä kokouksista sekä yhteiskokouksesta 28. helmikuuta. Pöytäkirjat ja tämä jälkimmäinen oli siis yhdessä näistä oikeuksien valiokunnan kanssa pidetty kokous, voidaan katsoa hyväksytyiksi. Silloin käsittelimme maaseudun naisten tilannetta. Tänään saamme vieraaksemme Sigrid Muresanin. Tervetuloa. Te olette täällä budjettivaliokunnan edustajana ja kyse on nyt talousarviomenettelystä vuodelle 2018. Onnittelen teitä myös siitä, että olette saaneet, saanut tämän hyvin tärkeän mietinnön hoitaaksenne. Olemme tyytyväisiä, että olette paikalla vieraanamme, jotta voimme kuulla teidän näkemyksenne ja me voimme puolestamme esittää teille oman näkemyksemme. Meidän esittelemme on Tibor Sani, hänkin on paikalla. Hyvää päivää. Varmasti Tähän alkuun olisi syytä kuulla muutama alustava kommentti teiltä. Siis meidän valiokunnan esittelijältä ja tämän jälkeen annamme sitten puheenvuoron Muresanille budjettivaliokunnan esittelijälle. Tibor Sani, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Yes, I tried to tell you everything. Uh... Kiitokset puheenjohtaja. Äh, haluan toivottaa kaikki tervetulleeksi näin kokouksen aluksi. Minäkin erityisesti tietenkin budjettiesittelijämme Sigrid Muresanin äh, mukava, että pääsitte paikalle keskustelemaan kanssamme budjettiasioista. No budjettihan nyt on aina tärkeä asia tietenkin, mutta näinä aikoina, näinä vuosina ää, maatalousbudjetti on oikein erityisen tärkeä ja tulee varmasti monestakin syystä olemaan Euroopan parlamentin esityslistan esityslistalla esityslistalla esillä paljonkin. Parahin Sigrid, ää, en nyt puhu yksinomaan sinulle, mm, luonnollisesti tilanne on jo sellainen, että voin jo tässä vaiheessa kertoa myös joistain kollegojeni kannoista täällä, täällä maatalousvaliokunnassa budjettiin liittyen, sillä me olemme käyneet asiasta jo keskustelua ja olen saanut kollegoilta koko joukon ehdotuksia. Ja tämä kyllä osoittaa, miten kiinnostuneita kaikki budjettiasioista ovat ja miten tärkeä budjetti tietenkin on. Yleisesti ottaen voisin todeta, että maaseudun kehittämisen rooli maatalousalalla EU-tavoitteisiin pääsemiseksi ei ole asia, jota mitenkään voidaan kyseenalaistaa. Ja tässä lausuntoluonnoksessa mainitsen joitain kysymyksiä ja näitä aivan varmasti voitaisiin laajentaa ihan rajattomaan asti, koska kyllä meillä on niin paljon asioita hoidettavanamme. Ja tosiaan olen saanut 67 tarkistusta kollegoilta lähes kaikki. Niistä ovat hyvin tärkeitä vahvoja kysymyksiä liittyen maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen. Ja tämän valiokunnan lausuntoluonnos sisältää myös joitain uusia elementtejä, joita on vahvistettava muun muassa viittaus tähän aktiivinen viljelijä lausekkeeseen, samoin tuottajaryhmät, samoin epäreilun kaupan toimet sekä Ja samoin sitten älykäs lähestyminen ylipäätään maatalouskysymyksiin. Ja Samoin tietenkin eh, sitten vielä eläinlääketieteelliset kysymykset ja kasvilääketieteelliset kysymykset, eh, joten kyllä tässä on ollut hyvin moniakin vaikeuksia myös näillä aloilla viime aikoina, kun ajatellaan ihan eläinsuojelua ja kasvinsuojelua, eläinterveyden suojelua ja kasvinterveyden suojelua täällä maanosallamme. Markkinatilanne on sekin asia, joka toden totta ansaitsee huomiomme Valiokuntamme on käsitellyt ähm, maataloushintojen heittelyä, ähm, epävakautta ja parahin Sigrid, kyllä täytyy vielä sinulle äh, vahvistaa, että hintojen äh, heittely, hintavakauden puuttuminen on todella myrkkyä koko maataloudellemme kaikkialla Euroopassa – ja aiheuttaa suuria ongelmia viljelijöillemme ja useimmiten hän kaikki ikään kuin palaa tähän kysymykseen. Ja siitä syystä toteamme, että näköiset leikkaukset eivät ole mahdollisia maatalousbudjetissa. Kun ajatellaan tätä otsaketta kaksi, niin täällä ei ole minkäännäköistä marginaalia. Ja kun ajatellaan äh, välineitä, joita meillä on käytettävissä, me, mm, kaikki nämä välineet ovat aivan välttämättömiä ja siksi me emme hyväksy minkäännäköisiä siirtoja äh, määrärahasiirtoja muille aloille. Jotkut ehkä sellaisia joskus miettivät tässäkin talossa. Lisäksi mainitsisin vielä äh, sen, kuinka suuri joukko on pilottihankkeita ja valmistelevia toimia joita komissio on käynnistänyt ja ajaa ja useimmat niistä todella ansaitsevat tukea jatkossakin. Ne pyrkivät kestävään maatalouteen ja näiden hankkeiden uusiminen, esimerkiksi älykkäät kylät-hanke, äh, on hyvin, hyvin tärkeää. Komissio muuten äh, piti hyvänä tätä hanketta ja meillä on oikein mainiot mahdollisuudet nyt äh, saada siitä tulemaan menestys tulevassa YMPssä ja myös elintarvikepolitiikassamme. Lisäksi pyytäisin, että sisällyttäisitte ajatuksemme tähän Euroopan parlamentin kompromissipakettiin, josta valiokuntanne neuvottelee. Ja Sigrid, jos sallitte, niin ehkä vielä yksi kysymys. En tiedä, onko vielä liian varhaista puhua tästä, enkä halua teitä tässä nyt asettaa pahan välikäteen, mutta kuitenkin tässä vaiheessa jo kysyisin mielipidettänne tai budjettivaliokunnan mielipidettä eh, Brexittiin, koska todellisia pelkojahan on noussut esiin. Jos nyt ei vuonna 2018 vielä, niin ainakin tämän jälkeen sitten eh, Brexit saattaa hyvinkin voimallisesti vaikuttaa maatalous rahoitukseen. No niin, puheenjohtaja, ei tässä tietenkään kaikki nyt tässä lyhyessä puheenvuorossa tullut esiin, mutta tässä joitain äh, tämän valiokunnan huolen aiheita. Kiitos oikein paljon. Może nie wszystko, ale na pewno sprawy zasadnicze tak. Te tartuitte keskeisiin kohtiin. Kiitos siitä. Nyt annamme esittelijälle budjettivaliokunnasta puheenvuoron. Edustaja Muresan, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, kiitoksia, että otette minut vastaan tänä iltapäivänä. Minulle on eh, eli erittäin tärkeää eh, tavata valiokuntaanne eh, näinä toukokuun viikkoina, koska maaliskuussa täysistunnossa hyväksyimme mietintöni ensi vuoden budjetin suuntaviinnoissa ja se mietintö sisältö tietää parlamentin näkemyksen budjetin poliittisista prioriteeteista ensi vuodelle. Ja toukokuun lopussa komissio esitteli talousarvioluonnoksensa eh, seuraavalle vuodelle ja minusta oli tärkeää esitellä teille, mitkä ovat eh, unionin budjetin pääprioriteetit ensi vuonna. Toiseksi halusin kertoa teille, että olen valmis eh, tukemaan viljelijöitä kun otetaan huomioon eh, eri kehityssuuntaukset, Tibor jo mainitsi mahdolliset kriisit, markkinoiden volatiliteetin ja niin poispäin. Ja kolmanneksi, tämä on ehkä tärkein osa niin täällä tänään, on se, että haluan kuulla teidän näkemyksiänne tilanteesta paikan päällä, eh, siitä, millaisia rahoitustarpeita unionin viljelijöillä on ensi vuoden budjetista. Ensinnäkin näistä suuntaviivoista, jotka hyväksyttiin Strasbourgin maaliskuun täysistunnossa. Ne hyväksyttiin hyvin suurella enemmistöllä ja tästäkin minun on agrivaliokunnan kollegoita kiittäminen. Tämä suuri enemmistö on tärkeä, koska menemme yhtenäisinä neuvotteluihin komission ja neuvoston kanssa. Ja minun on sanottava teille, että komission jäsen Öttinger keskustelussa täysistunnossa maaliskuussa, mutta myös keskusteluissa budjettivaliokunnassa osoitti täyttä ymmärtämystä meidän poliittisille prioriteeteillemme. Hän todella osoitti, että hän ymmärtää niitä ja hän sanoi tekevänsä talousarvioluonnoksen, joka kunnioittaa näitä poliittisia prioriteetteja. Meillä on kaksi pääprioriteettia. Ensimmäinen on kasvu ja työllisyys ja toinen on kansalaisten turvallisuus. Miksi mielestäni nämä sitten ovat ne kaksi pääasiaa, joihin meidän pitäisi keskittyä ensi vuoden budjetissa? koska viimeisen kahden vuoden aikana kaikkein tärkeimmät kriisit, joita meillä on ollut Euroopan unionissa, on ollut maahanmuutto- ja pakolaiskriisi, ja Euroopan unioni reagoi myös tarjoamalla määrärahoja unionin budjetista. Me tarjosimme kaiken sen, mitä budjetista löytyi maahanmuutto- ja pakolaiskriisin hallinnoimiseksi. Meillä Afrikan rahasto Madad-rahasto, äh, Turkin pakolaisväline, mutta kun me teimme tätä ja pakolaisten aaltohan oli valtava, me samalla emme huomioineet muita budjetin lisäprioriteetteja. Taloustilanne ei itsestään parantunut ja siksi eh, mielestäni ensimmäisen prioriteetin täytyy olla kasvu ja työllisyys. Meidän on investoitava niihin aloihin, jotka tekevät taloudestamme vahvemman ja kilpailukykyisemmän. Tarkoitan täällä infrastruktuuria, innovaatiota ja tutkimusta, pk-yrityksiä, yrittäjiä, nuoria yrittäjiä joten Horisontti 2020, verkkojen Eurooppa-väline, COSME-ohjelmat ja niin poispäin. Ja sitten kun on kyse turvallisuudesta, niin tiedätte, että otsakkeissa kolme ja neljä eh, määrärahamme ovat varsin rajalliset, joten meidän on katsottava, miten voidaan saavuttaa jotain noilla rajallisilla määrärahoilla. Ja silloin minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi vahvistaa niitä unionin virastoja, jotka vastaavat oikeus- ja sisäasioista toisaalta ja toisaalta meidän on tehtävä yhteistyötä komission kanssa ja katsottava, millaisia hankkeita on olemassa, joilla tuetaan puolustusteollisuuden tutkimusta Euroopan unionissa, mutta joilla tuetaan myös lähinaapureitamme, sekä eteläisiä että itäisiä naapureitamme, koska sieltä tulee myös turvallisuushaasteita. Näiden kahden suuren prioriteetin lisäksi minun suuntaviivani ovat hyvin selväsanaiset äh, maatalouden suhteen. Ja on aivan selvää, että maatalous on yksi EUn pääpolitiikan aloista, ei vain, koska äh, budjetista annetaan suuria summia maatalouteen, ja se on aivan oikein, vaan myös, koska se äh, vaikuttaa merkittävästi elintarviketurvallisuuteen ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen Euroopan unionissa, joten minun suuntaviivani ovat aivan selvät. Tuen täysin viljelijöitä, joihin vaikuttaa lintuinfluenssa, Venäjän pakotteet, maitoalan kriisi, lihaalan kriisi ja nämä suuntaviivat, jotka hyväksyimme, niissä pyydämme, että komissio on valmiina auttamaan viljelijöitä, mikäli minkälaisia kriisejä syntyy vuoden aikana. Ja tämähän kuuluu myös markkinoiden volatiliteetti, jonka Tibor mainitsi. Mutta nämä kriisit, jotka minä mainitsin, mutta mitkä tahansa muutkin kriisit, jotka saattaisivat vaikuttaa elintarvikehuoltoon ja laadukkaiden elintarvikkeiden tuotantoon Euroopan kansalaisille. Viime vuonna, kuten tiedätte, budjettivaliokunnassa tuimme komissiota, kun se reagoi maitokriisiin. Jopa ennen kuin komissio teki tämän oikaisukirjelmänsä, mekin teimme tarkistuksen budjettiin valiokunnalta ja pyysimme, että 600 miljoonaa euroa annettaisiin eh, viljelijöille, joihin tämä maitoalan kriisi on vaikuttanut. Ja tämä tulee olemaan myös linjani ensi vuoden budjetissa. Aina kun meistä tuntuu siltä, että eh, kriisi on syntymässä, niin eh, tulemme varmasti kanssanne vetoamaan komission, että asiaan puututtaisiin nopeasti ja vakuuttavasti ja vapautettaisiin tarvittavat määrärahat. Ja tässä äh, kommunikaatio teidän valiokuntanne ja budjettivaliokunnan välillä on erittäin tärkeää. Siksipä toivoisin, että tämä vierailuni täällä tänään olisi yhteistyömme alku. Me olemme nyt talousarviomenettelyn alussa, mutta esittelijänä ne, minulle on tärkeää, että tämän vuoden aikana, erityisesti kun otetaan huomioon ne neuvottelut, joita tulemme käymään syksyllä komission ja neuvoston kanssa, tiedän tämän valiokunnan mielipiteen, tiedän millaisia rahoitustarpeita teidän mielestänne maatalousalalla ensi vuonna on. Ja äh, tärkeää on myös se, että pidätte minut ajan tasalla mahdollisista ähm, kriiseistä. Se, että voi, äh, jotta voisimme reagoida kriiseihin riittävän nopeasti ja voimme olla äh, maanviljelyn tukena tarvitsemme riittävästi marginaaleja otsakkeessa kaksi. Ja tässä sanon aivan selvästi myös komissiolle neuvostolle, kun seitsemänvuotiset rahoituspuolet tavoitteet, eh, kun niistä päätettiin eh, vuosille 2014-2020, ei osattu ennakoida monia niitä kriisejä, joita meillä on ollut vuoden 2014 jälkeen. Terrorismi, eh, elintarvike, huoltokriisi, monet muut kysymykset. Pitäisikö meidän tehdä enemmän näillä aloilla? Kyllä, mutta se ei saa ehm, viedä tukea me, perinteistä politiikan aloiltamme tutkimukselta, infrastruktuurilta, Ähm, maataloudelta, joten minä minun äh, näkemykseni, että otsakkeeseen kaksi pitää jättää riittävästi marginaalia, jotta voidaan reagoida yllättäviin tapahtumiin, ähm, tämän tyyppisiin, joista olemme nyt puhuneet. Ja tietenkin kummatkin yhteisen maatalouspolitiikan pilarit ovat tärkeitä. Suorat tuet viljelijöille ovat tärkeitä, mutta tietenkin myös maaseudun kehitys on tärkeää. Ja siksi meidän on varmistettava, että meillä on riittävästi maksusitoumuksia, mutta myös riittävästi maksumäärärahoja, jotta voidaan maksaa Äh, laskut esimerkiksi maaseudun kehittämisrahastossa, koska muilla aloilla se, no-, on, se nopeus, jolla unionin on maksettava laskuja, niin absorptio kyky oli alhainen alussa ja hankkeet käynnistyvät hyvin hitaasti, mutta kuten tiedätte, maaseudun kehittämisrahaston asetus määrää, että me voimme jatkaa äh, edellisen rahoituskauden hallinnointiviranomaisten kanssa, joten meillä ei ole näitä maksuviivästyksiä, kuten kohesiopolitiikassa, joten meidän täytyy varmistaa, että määrärahat ovat riittävät, nyt jo tarpeet ovat suuret ja ihan lopuksi puheenjohtaja, unioni ei voisi huonompaa viestiä välittää kuin jos se ei pystyisi maksamaan laskujaan viljelijöille tai kenellekään mm, tai jollekin muulle edunsaajaryhmälle. Sitten lopuksi näistä pilottihankkeista. Kuten viimekin vuonna, me eh, tuomme, eh, teemme tällaisen pilottihankepaketin, jonka parlamentti hyväksyy, jota sitten ehdotetaan sovittelussa rahoitettavaksi. Kuten tiedätte, jokainen valiokunta, poliittinen ryhmä ja yksittäinen jäsen voi ehdottaa pilottihankkeita, ja määräaika pilottihankkeita hankkeiden esittämiselle budjettivaliokunnalle. Tietenkin tästä on kerrottu jäsenille, mutta haluan muistuttaa, että tästä on huomenna kello 12. Joten jokainen jäsen, joka haluaa ehdottaa pilottihanketta tai valmistelevaa tointa, niin äänen on lähettävä ehdotuksensa budjettivaliokunnalle äh, huomiseen puoleen päivään mennessä, koska sitten budjettivaliokunta lähettää kaikki nämä hankkeet komissioon, jossa tehdään ennakkoarvio. Äh, ja koska kysyntä on suurta, me pystymme hyväksymään vain sellaisia hankkeita, jotka ovat komissiolta ennakkoarviossa saaneet A- tai B-arvosanan. Jos on alhaisempi arvosana saatu, niin sitten niitä ei voida rahoittaa. Jos kollegoilla on siis ehdotuksia pilotti hankkeiksi ja valmisteluksi toimiksi, niin ne pitää lähettää budjettivaliokuntaan huomiseen puoleen päivään mennessä, jotta ne voidaan sitten lähettää komissioon ennakkoarvioon varten. Jos hanketta ei ole ennakkoarviota varten komissioon lähetetty, niin sitten emme voi ottaa sitä huomioon. Tässä kaikki minun osaltani puheenjohtajana iloinen voidessani olla täällä. Ai niin, ja Tiborilla oli vielä eräs kysymys Brexitistä ja haluan vastata siihen. Teen sen ihan lyhyesti Äh, puheenjohtaja, Brexitin vaikutus unionin budjettiin ensi vuonna, koska ensi vuonna Brexit ei vielä tapahdu. Iso-Britannia on vielä Euroopan unionin jäsen ja sillä on äh, täydet oikeudet ja täydet äh, edut, niin siksi Brexitin vaikutus vuoden 2018 budjettiin on nolla. Mitään vaikutusta ei siis ole, mutta Tibor jo tähän viittasikin, näimme jo jonkinlaista hermostuneisuutta ottaa näissä budjettineuvotteluissa. Ja me tiedämme nämä puitteet, joissa keskustelemme. Ja vaikka Iso-Britannia tulee olemaan jäsen, eh, mitään riskiä ensi vuoden budjetin kannalta ei ole, niin kyllä tulevaisuuden kannalta jonkinlainen riski on. Ja kaksi asiaa haluaisin sanoa. Ensinnäkin budjettivaliokunnassa me tarkastelemme yhä enemmän omia varoja. Eh, budjetin pitäisi raho- rahoittua omista varoista. Me kannatamme siis sitä, että Euroopan unioni rahoitetaan omista varoista. Ja tietenkin, jos me nyt haluaisimme ottaa käyttöön uuden Euroopan tason veron, vaikka se sitten vähennettäisinkin verotuksesta, kansallisella tasolla on vaikea selottaa kansalaisille, ettei tämä aiheuta lisätaakkaa kansalaisille. Siksipä me on, kannatammekin ennemminkin sitä, että tietty osuus kotimaisista veroista pitäisi suoraan siirtää Euroopan tasolla sen sijaan, että olisi tällainen erillinen vero, mutta tämä on vasta varhaisen vaiheen pohdintaa. Meidän on keskusteltava tästä neuvoston kanssa. Olemme kuitenkin huolestuneita siitä ja pohdimme sitä, että miten voimme budjetin asettaa vakava, vakaammalle pohjalle niin, että tämän tyyppinen shokki, kuten Brexit, vaikka se ainutlaintuinen onkin, ei meihin vaikuttaisi Kuitenkin viime viikolla olemme nähneet erään ikävän kehityssuuntauksen, joka on seuraava. Vuonna 2013 me hyväksyimme monivuotiset rahoituspuitteet vuosille 2014 ja 2020. Kuten aikaisemmin sanoin, silloin emme ennakoineet kaikkia näitä yllättäviä tapahtumia. Siksipä ehdotimme eh, monivuotisten rahoituspuitteiden eh, väliaikaisarviointia. Komissio on tehnyt ehdotuksen tästä ja yksi tärkeä elementti tässä oli joustavuuslauseke. Eli jos eh, arvioimme, että määrärahoja olisi jaettava joustavammin ja eri prioriteeteille rahoitusnäkymien toisessa vaiheessa, niin sitten meillä pitäisi olla mahdollisuus siihen rahoituspuitteiden uudelleenarvioinnista neuvoteltiin neuvoston, komission ja parlamentin kanssa. Me olemme läksymme tehneet, me olemme kantamme hyväksyneet varsin nopeasti. Neuvostokin oli periaatteessa hyväksynyt ja sen piti kantansa julkaista viime viikolla, mutta Iso-Britannia pysäytti tämän ja äh, tätä kantaa ei voitu hyväksyä. Ja nyt ollaan jumissa sitten Iso-Britannian Ähm, vaaleihin asti. Brexit ei siis ensi vuoden budjettiin vaikuta, mutta koska Iso-Britannia nyt monivuotisten rahoituspuitteiden väliaikaisarviointia jumittaa, niin meillä ei voi olla joustavampaa budjettia ensi vuonna. Me yhdessä päätimme, että 200 miljoonaa euroa tarvitaan enemmän horisontti 2020 ohjelmaan innovointia varten, koska esirkin tähän on vaikuttanut ja on muitakin esimerkkejä siitä, missä joustavuus olisi tuonut lisää määrärahoja hankkeisiin, jotka sitä tarvitsevat, mutta tämä on nyt kaikki jumissa siihen asti, kunnes Iso-Britanniassa on vaalit. Mitään suoria vaikutuksia ei ole, mutta se tosiseikka, että Iso-Britannia on nyt keskeyttänyt monivuotisten rahoituspuitteiden väliaikaisarvioinnin, aiheuttaa sen, että ensi vuonna on vaikeampi vastata vuoden 2018 todellisiin tarpeisiin. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä kaikki minun osaltani ja odotan kovasti kollegojen mielipiteitä. Ładnie to tyle z mojej strony. Ja powiem aż tyle, panie... Sanoitte kyllä oikeastaan kaiken tästä aiheesta. Hyvin kattavasti käsittelitte aihetta. Luulenpa, että kysymyksiä kuulemme vähemmän, koska käsittelitte aihetta näin kattavasti. Nyt edustaja Pelder, yksi minuutti, olkaa hyvä. Eh, eh. Kiitokset kollega Murasan eh, esittelijä siitä, että tulitte keskustelemaan aiheesta kanssamme. Kyllä meidän täytyy ymmärtää, että maatalouspolitiikka on yhteistä, yhteistä politiikkaa ja sitä varten tarvitaan EU-rahoitusta, yhteistä rahoitusta. Jäsenvaltiot käyttävät kansallisissa talousarvioissaan hyvin paljon rahaa esimerkiksi terveydenhuoltoon, joten mielestäni ei ehkä voi tehdä vertailua eri alojen välillä. Tällöin ei saa oikeaa kokonaiskuvaa. Maatalousalalla alalla on yhä enemmän uusia haasteita ja me tarvitsemme aivan välttämättä kunnollisen maatalousbudjetin, jotta maataloutemme säilyy niin, että se tarjoaa kylliksi laadukkaita elintarvikkeita kansalaisillemme. Joten toivon, että pidätte mielessänne mietintöä kirjoittaessanne tämän maatalouden merkityksen ja yhteistyömme sujuu varmaan mainiosti jatkossakin. Kiitos paljon. Pan poseł Rope. Półtorej minuty. Edustaja Rope. Ačiū pirmininkė, ačiū už pranešėjus. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös edustaja Muresanille hänen katsauksestaan. Me ymmärrämme, että yhteinen maatalouspolitiikka on äärimmäisen tärkeää koko Euroopalle ja kaikille viljelijöille. Katson, että maatalousala kriisin jälkeen on vain eh, vähäisen ruvennut elpymään tässä tilanteessa. 2015-2016 viljelijät menettivät tuloistaan huomattavan osan, jopa 20 prosenttia. Ja nyt meidän tulee markkinoiden vakauttamisongelma pystyä ratkaisemaan. Markkinoita täytyy pystyä säätelemään paremmin esimerkiksi maidon suhteen niin, että saamme sellaisen tason aikaiseksi, jonka voimme hyväksyä. Ei tietenkään liikatuotantoa. Viljelijöiden on pystyttävä uskomaan siihen, että heidän toimintansa on kestävällä pohjalla. Muutoin he joutuvat suuntaamaan katseensa muille aloille. Eli täytyy voida taata hyväksyttävä tulotaso viljelijöille. Viljelijöillä on myös hyvin vaikeata neuvotella. Tämän takia täytyy ryhtyä toimiin Euroopan tasolla ja myös kansallisesti, jotta voidaan helpottaa yhteistyötä. olkaa hyvä. Kiitos. Haluan esittää kiitokseni budjettiesittelijälle, joka tuli käymään kanssamme keskustelua tänään, mutta olen kyllä hyvin, hyvin huolessani, koska pelkään pahoin, että ensi vuonna jälleen budjettiin kohdistuu niin kovaa painetta eh, kuin nyt esimerkiksi eh, maahanmuuttokriisi on aiheuttanut, että pelkään, että tämä, nämä leikkaukset saattavat kohdistua eh, maan talouteen. Saattaa hyvin olla niin, että leikkauksia tullaan ehdottamaan. Ja kun ajatellaan ongelmia, niin kuin esimerkiksi tämä Venäjän kauppasaarto, niin maataloudella on monia erityisiä ongelmia ja mielestäni tässä ei kyllä voi olla ollenkaan rauhallisin mielin alan tulevaisuuden suhteen. Tilanteet ovat osoittaneet, että me emme ole ollenkaan valmiina, kun maatalouskriisejä syntyy. Ja tällä hetkellä maataloutemme maksaa aina viulut, kun EUn budjettiin syntyy ongelmia. Edustaja Mylä. Herr Vorsitzende, vielen herzlichen Dank. Puheenjohtaja, sydämelliset kiitokset. Kiitoksia myös esittelijälle kattavista tiedoista. Etusijalle asetitte kasvun ja työllisyyden. Ja haluaisin vielä kerran muistuttaa siitä, että kasvu ja työllisyys ovat mahdollisia myös maataloudessa ja me äh, maataloudessa olemme myös tärkeä työnantaja. Investoinnit, joita siellä äh, tehdään, ne tapahtuvat aina maaseudulla ja budjettivaliokunnan on pidettävä tämä mielessä. Mainitsitte myös Brexitin vaikutukset. Pelkäänpä pahoin, että vielä enemmän vastustusta on odotettavissa Iso-Britannialta niin vaaraton tilanne ei ole budjetinkaan kannalta. Silti uskon, että äh, turvallinen elintarviketuotanto äh, Euroopassa maatalouden kautta on varmistettu ja tämä äh, ensimmäinen pilari, suorat tuet, siitä on pidettävä kiinni. Myös tämä kriisirahasto on meille tärkeä väline. Jo edeltävät puhujatkin mainitsivat tänään juuri nyt omalla alueellani Podenseen alueella, ähm, hedelmää ähm, kasvattajilta kaikki ähm, puiden kukat jäätyivät ja todennäköisesti satoa ei saada laisinkaan alueella. Tätä varten kriisirahasto on olemassa. Silti olemme erittäin iloisia siitä työstä, mitä täällä maatalousvaliokunnassa olemme esittelemme kanssa saaneet aikaiseksi ja toivottavasti se otetaan huomioon budjettivaliokunnassa. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos näistä tiedoista, joita välititte meille. Edustaja Des. Kiitokset puheenjohtaja ja lämpimät kiitokset Sanille ja mm, Murasanille, valmistelijallemme ja esittelijälle. Mm, Minua ilahdutti kovasti sen, mitä täällä sanottiin. Ja Muresan, tehän, te olette tervetullut maatalousvaliokunnan jäseneksi koska hyvänsä, koska vaikutatte kovasti sympatiseeraavan tätä alaa. Mutta kaikesta huolimatta meidän pitää olla tarkkana. Ei voi olla niin, että Brexitin ja muiden me, tulovähennysten jälkeen maatalous joutuu sijaiskärsijänä kärsimään. Maatalous on oikeastaan ainut yhteisöllistetty ala Euroopassa. Sitä varten on tarjolla hyvin vähän kansallisia määrärahoja. Ja jos täällä kysytään, että no miksi Eurooppa käyttää 14 miljoonan viljelijän avuksi 38 prosenttia budjetistaan, niin minä sanoisin kyllä vastauksena tähän, että jos kaikki menot EU-ssa laskettaisiin yhtä tarkkaan ja jokainen sentti käännettäisiin kuin maatalousmenot, niin äh, kyllä tilanne olisi aika toisenlainen. Tosiaan nämä 14 miljoonaa maanviljelijää hoitavat äh, siitä, että meillä on tällä alalla myös 41 miljoonaa työpaikkaa ja että maailmalla 7,5 miljardia ihmistä saavat äh, terveellisiä, hyviä turvallisia elintarvikkeita, niin se ei ole kyllä mikään pieni asia ja siksi tätä budjettia tarvitaan. Toki voi keskustella siitä, miten näitä menoja voidaan siirrellä, mutta, mutta kyllä, kyllä maatalous täytyy ehdottomasti ottaa huomioon. Madame Sanra. Pani poseł Sanra. Sandrai. Gracias, presidente. Bueno, yo en... Kiitokset puheenjohtaja. Aivan ensin haluaisin todeta, että täällä kuultujen puheenvuorojen linjoilla olen minäkin, kun puhutaan maatalouden merkityksestä pienimuotoisen ja keskikokoisen maataloustoiminnan merkityksestä, niin sehän on täysin mittaamaton. Suoria ja epäsuoria työpaikkoja tulee PK yrityksiin kaikkialla Euroopan unionissa – No, kun nyt puhutaan kriisistä ja siihen vastaamisesta, niin kyllä olen sitä mieltä, että meillä täytyy olla valmiutta toimia kriisitilanteissa, mutta katson, että budjettia voitaisiin hallinnoida huomattavasti paremmin, jos kriisejä ennaltaehkäistäisiin. Kun ajatellaan vaikkapa hintavakauden puuttumista, hintojen volatiliteettia tai hintojen jatkuvaa laskemista, Ähm, kaupan vapauttamisen jälkeen, niin eiköhän kannattaisi hiukan pohtia asiaa ja arvioida uudelleen esimerkiksi äh, markkinoiden ja tuotantojen sääntelyä. Kriisejä aivan varmasti tulee mutta joskus kriiseillä on syynsä esimerkiksi ilmastonmuutoksessa ja näitä kriisejä voitaisiin ennaltaehkäistä tai ainakin lievittää. Ja siksi sanoisinkin, että näinä aikoina on hyvin tärkeää tukea maatalouttamme ja vaikkapa Galissiassa toteaisin, että nämä viimeisen viikon yöpakkaset ovat aiheuttaneet todella, todella pahoja menet edellytyksiä esimerkiksi perunanviljelijöillemme ja myös viininviljelijöille. Meillä on Kalissiassa viisi maantieteellistä alkuperämerkintää eh, viidellä eri tuotteella ja neljä näistä on kärsinyt nyt viime viikon aikana aivan valtavasti. Eli kyse on kyllä ilmastonmuutoksen aiheuttamista ongelmista ja toivoisin, että tämäkin muistettaisiin, kun budjetista puhutaan. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Haluan ensin kiittää Tibor Sania, joka esitteli meille maatalousvaliokunnan vaatimukset ja kysymykset. Haluan kiittää myös edustaja Muresania. Hän on kuullut kyllä hyvin viestimme. Maatalous ja yhtenäinen maatalouspolitiikka on yksi yhtenäisimmistä politiikan aloista unionissa ja se tarvitsee riittävän budjetin tuekseen. Kun ajattelemme Kiinaa ja Yhdysvaltoja, ne tukevat vielä enemmän maanviljelystä kuin Euroopan unioni. Täytyy ymmärtää, että maatalous ei ole mikä tahansa toiminta-ala. Kriisejä täällä on jo mainittukin. Ilmastokriisi. Galicia ei ole ainoa paikka, jossa kasvit ovat kärsineet. Eli halla on vienyt satoa ja tämä aiheuttaa suurta huolta. Sitten terveyskriisi. Meillä on jouduttu esimerkiksi ankkoja teurastamaan tuhansittain, jotta on voitu välttää lintuinfluenssan leviäminen. Viime vuonna 500 miljoonaa saatiin pöytään, jotta tilanne saatiin hieman tasapainoisemmaksi. Mutta hintojen volatiliteetti on todellisuutta ja ikävä kyllä meillä ei ole riittäviä välineitä tähän puuttumiseksi. Euroopan kansalaiset odottavat kovasti maataloudelta ja myös maaseutualueilta. Usein unohtuu se, että maaseudun merkitys maanviljelyksen rinnalla on hyvin tärkeää. Kansalaiset odottavat myös paljon maaseutualueilta ja tästä haluaisin todellakin muistuttaa. Kiitos. Puilera. Gracias, eh, presidente. Kiitokset puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää budjettivaliokunnan esittelijää, joka mielestäni piti oikein hyvän alku- tai alustuspuheenvuoron tässä. Oli mukavaa suorastaan mannaa korvillemme hänen puheenvuoronsa ja samoin meidän valmistelijamme Zani todella hyvin ajaa tämän valiokunnan asioita. Ja mm, arvoisa esittelijä Murasan, me täällä maatalousvaliokunnassa todella puolustamme vahvaa maatalousbudjettia. Enkä minä olekaan äh, täällä edessä, minä olen täällä ylhäällä. Täällä puheenjohtaja. Minä näen, että hän täällä minua varmaankin etsiskelee katsella. Niin, täällä. Tuota, nyt siis ensimmäistä kertaa tarvitsemme äh, sellaista maatalousbudjettia, johon ei voida näillä siirroilla mm, puuttua väärällä tavalla. Meillähän on yhä useampia ongelmia, eh, joita me joudumme tällä samalla eh, budjetilla hoitamaan, mutta sitten usein, eh, kun yhteiskunnassa syntyy maatalouden mm, ulkopuolisia ongelmia, niin katseet kääntyvät välittömästi maatalousbudjettiin, YMP-budjettiin vaikkapa, kun tapahtuu ähm, tai tarvitaan nämä rakenneuudistuksiin varoja tai muuten. Ja minun mielestäni meidän täytyy huolehtia siitä, että meillä on kunnollinen budjetti esimerkiksi terrorismiuhkaa torjumaan taikka Eh, suurimittaista mm, maahanmuuttoa hoitamaan, mutta katseet eivät saa kääntyä aina tähän eh, YMP-budjettiin, kun rahaa tarvitaan johonkin muualle. Siinä kaikki, kiitos. Grazie, grazie Presidente. Innanzitutto voglio ringraziare il collega. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollega Sannia ja myöskin kollega Mureshania eh, siitä, että hän on paikalla ja sitä hän ymmärtää alaa, <clears throat> ala, joka tarvitsee huomiota budjetissa ja riittävät määrärahat, jotta voitaisiin ylläpitää tai vastata niihin suuriin haasteisiin, jotka meitä odottavat. Ilmastonmuutos, markkinoiden globalisaatio, sukupolvenvaihdos, se innovaatio ja tuotteiden laatu ja kestävyys. Ja on tärkeää myös muistaa haaste, jonka jotkut kollegat nostivat täällä esiin, nimittäin hintojen volatiliteetti. Tämä eh, täytyy puuttua nopeammin eh, asioihin, jotta tästä ei olisi haittaa eh, viljelijöiden tuloille. Tarvitaan enemmän määrärahoja, enemmän määrärahoja vuoden 2018 budjetissa hedelmää vihannesalalla, mm, maitoalalla ja sianliha-alalla, jotta voidaan vaikuttaa kriisiin heihin ja Venäjän kauppasaarnon aiheuttaviin haitoihin. Sitten eläinlääkintä- ja kasvinsuojelualalla. Tällä hetkellä meillä on vain 20 miljoonaa euroa sitä varten, tämä ei välttämättä riitä, jotta voitaisiin kattaa tämä kasvava määrä epidemioita, esimerkiksi linta, tuinfluenssa ja myöskin ksylella fastidiosa. Kiitoksia. Edustaja Takkula. Kiitoksia puhemies Haluan myös esittää budjettivaliokunnan raportoijalle Muresanille yhden kysymyksen. Komissio on aikaisemmin linjannut, että hedelmä- ja kasvialan Venäjän vastapakotteista johtuvia markkinatoimenpiteitä jatketaan. Haluaisin painottaa, että on erittäin tärkeää tehdä markkinatoimenpiteitä myös maitosektorille. Mainitsitte, että maitosektori on lähellä teitä esimerkiksi suomessa maidon hintakehitys on jäämässä jälkeen eun yleisestä kehityksestä joka johtuu suoraan venäjän vaikutuksesta. useilla muilla euroopan alueilla maidon hintakehitys on lähtenyt jo nousuun kun globaalin ylitarjonnan haasteissa on saavutettu edistystä. venäjän vastapakotteiden vaikutus kohdistuu voimakkaasti edelleen tiettyihin alueisiin ja näiden alueiden tuki pitäisi huomioida budjetissa. nämä alueet ovat siis suomi ja baltian maat aikooko budjettivaliokunta ottaa tämän asian huomioon ja toivon että aikoo. kiitos. Pozostajemy na północy. Pan poseł Flanagan. Edustaja Flanagan, pysytään pohjoisessa. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Ähm, esittelijä Murasan, puhuitte kestävästä vakaasta rahoituspohjasta. Ja tämä, tämä on oikein äh, hyvä tavoite. Ehkäpä se ei viimeisten vuosikymmenten aikana näin ole toiminut, mutta kyllähän se periaatteessa näin on kuitenkin ollut mahdollista hoitaa. Rahaahan on ollut. Ja kun te puhutte sitten omista varoista ja tiedän, että sanotte, että ei tämä summa varmaankaan tule kasvamaan. No eihän se nyt teidän syytänne ole, etteivät ihmiset tätä usko, mutta minä pelkään, että tästä saattaa kyllä syntyä odottamattomia vaikutuksia, joita ei haluta. Eli kun pyritään saamaan vakaata rahoitusta, niin työnnetäänkin ihmisiä yhä kauemmas eu koska kyllä ainakin minun korvissani soivat hälytyskellot, kun kuulen sanan omat varat. Tämä kuulostaa siltä, että meille tulee verounioni. Ja minä en hyväksy sitä, minä en hyväksy sitä, että että täällä EU pääsisi puuttumaan suoraan kansalaisiin, kansallisiin budjetteihin. Mielestäni se johtaa epävakaaseen kestämättömään tilanteeseen, jossa yhä useampi kääntää EUlle selkänsä kansalaisista. Kiitos. Thank you. We're talking about the, the, the budget for this. Kun puhutaan maatalousbudjetista ja sen etenemisestä, niin edustaja Muresan puhui hyvin eloisasti pitkästä aikavälistä. Vaikkakaan hän ei lukuja maininnut, niin brittiveron maksaja maksaa 6 miljardia puntaa joka vuosi yhteisen maatalouspolitiikkaan ja viljelijät saavat 3 miljardia takaisin. Nämä ylimääräiset 3 miljardia sitten levitetään muille viljelijöille EU:ssa. Kun yhdistynyt kuningaskunta jättää unionin, niin EU jotenkin joutuu kuromaan tämän kuilun umpeen. Joko niin, että viljelijät EU:ssa saavat vähemmän tuloja, taikka sitten muiden jäsenvaltioiden kansalaiset maksavat lisää veroja. Tästä ei pääse mihinkään. Edustaja Muresan ehdotti omia varoja eufemismina EU-kansalaisten verottamiselle suoraan eu toimesta. Toki se on yksi keino hoitaa asia jäsenvaltioilta ja sitten harkintavalta pois, mutta minä esittäisin Moresanalle kysymyksen, vaatiiko tämä perussopimuksen muutosta? Kysehän on huomattavasta toimesta, askeleesta. Kiitos. Kuje pan poseu Nicholson. Edustaja Nicholson. Thank you, Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Pelkäsin, että joudun seuraamaan Anjun jälkeen tässä Ensinnäkään en aikonut käyttää puheenvuoroa sen takia, että en ole mikään asiantuntija budjettiasioissa, mutta täytyy tehdä selväksi se, että tuen aivan täysin yhteisen maatalouspolitiikan osuutta ja vielä lisäystä, jos se vaan sunkin olisi mahdollista budjetissa. Esittelijä kävi oikein hyvin, hyvin lävitse maatalouden edessä olevat ongelmat. Maataloudella on aina ongelmia edessään. Viime vuonna oli tämä maito kriisi, sitten lintuinfluenssakriisi. Kriisi on ollut päällä jo pitempään Venäjän tilanteen takia. Me emme tiedä kerta kaikkiaan, mitä kriisejä on oven takana aivan muutaman kuukauden kuluttua. Ne voivat olla aivan valtavia kriisejä, mutta kriiseissä ongelmallista on se, että hyvin hitaasti sitten reagoidaan kriisiin. Ja se onkin villakoira ydin. Olen edustaja Sandran kanssa samaa mieltä siitä, että osa kriiseistä voitaisiin hyvinkin välttää niin, että ryhdyttäisiin toimeen varhaisemmassa vaiheessa. Tämä nähtiin maitokriisin yhteydessä. Me tarvitsemme siis nopeampaa reagointia. Niin kuin edustaja Nyy, niin äh, minulla toki on hieman erilainen näkövinkkeli, mutta hän kuvailit tilannetta aika oikeasuuntaisesti. Ongelma budjetin näkökulmasta varmasti on suuri, kun yhdistynyt kuningaskunta sitten jättää unionin. Hän mainitsi 6 miljardia, en tiedä mikä tarkka luku on, minä en ole niinkään perillä näistä luvuista. Mutta onkohan pohdittu lainkaan pidemmän aikavälin vaikutuksia? Yhdistynyt kuningaskunta ja NYn puolue varmasti tietää, mitä lupauksia annettiin veronmaksajille ja viljelijöille, eli nähtäväksi jää äh, sitten, miten nämä lupaukset toteutetaan. Mutta miten käy muille viljelijöille sen jälkeen, kun yhdistynyt kuningaskunta jättää unionin? Onko heidän tilanteensa heikompi? Eli budjetti-ihmisten täytyisi kyllä tähän perehtyä. Kiitos puheenjohtaja, että sain käyttää puheenvuoron. Mäkines. Chairman, um, thank you. Puheenjohtaja, kiitoksia äh, tästä äh, näiden puheenvuorojen järjestyksestä, joka ei ollut laisinkaan järjestäytynyt, mutta hyvin tehty. Kiitoksia herra Mureshanille ja Zanille. Saanen äh, kiittää herra Nicholsonia hänen puheenvuorostaan, hänen äh, todellista huolestaan ähm, Euroopan viljelijöille, koska hän on yhdistyneen kuningaskunnan jäsen ja on hyödyllistä kuulla hänen äh, huolensa, mutta hän on viisas mies. En sano tätä usein, mutta te olette viisas mies, olette ollut täällä parlamentissa jo pitkään ja olen, hän on huolehtinut hienosti maataloudesta ja koska te olette huolissanne EUn viljelijöistä, niin minä olen erittäin huolestunut yhdistyneen kuningaskunnan viljelijöistä, joilla on hyvin pieni ääni hyvin suuressa maassa. Ja ehkä olisi mielenkiintoista kuulla tämän vaalikampanjan aikana, jota seuraamme kaikki, mikä tulee olemaan yhdistyneen kuningaskunnan uusi maatalouspolitiikka, koska se on mielenkiintoista EUn näkökulmasta ja äh, juuri ennen vuotta 2018 meidän ongelmamme EUn budjetissa on se, että äh, meillä on tällainen äh, pysyvä malli, joka pitäisi sopia aina muuttuvaan tilanteeseen, eli tähän kriisinhallinnointiin. Arvostan kovasti Sigfrid Muresan sitä, että olet sitoutunut maatalouteen. Toivottavasti pystyt toteutamaan osan näistä sitoumuksista, koska me tarvitsemme enemmän sitoumusta budjetissa ja jos me kehittäisimme maatalouspolitiikkaa tänä päivänä, me katsoisimme tavoitteita ja me tarvitsisimme enemmän määrärahoja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, erityisesti Euroopassa, jossa elintarvikkeet ovat halpoja supermarketeissa. Kiitoksia. Niin, maatalouskriisien hoitaminen puheen tasolla totta kai on hyvä asia, mutta miten sitten saadaan kehitystä aikaan? Kyllä tässä varmasti piilee jonkinlainen totuuden siemen. No, tämä järjestys, puhujajärjestys, oli sihteeristön junailema, Philipsen hoisi, eli ei tämä ollut minun päähänpistoni, mutta mielenkiintoinen eh, puheenvuorosarja. Nyt Ete Bokovic. Hvala za, za, za besedo za zanimivu vrstni Kiitos, kiitos puheenvuorosta ja kiitos eh, mielenkiintoisesta eh, puheenvuorojärjestyksestä. Minä en puhu Brexitistä, vaikka se varmasti meille kaikille päänvaivaa aiheuttaakin niin niille, jotka lähtevät Euroopan unionista kuin niillekin, jotka jäävät Euroopan unioniin, vaikka 2018 vielä ehkä talousvaikutukset eivät ole niin suuret. Kuitenkin äh, kiinnittäisin huomioon niihin lukuisiin kriiseihin, joita Euroopan unioni kohtaa ja myös äh, maatalousala. Täällä on puhuttu äh, pakkasista, hallasta, myös Sloveniassa jo toista vuotta peräkkäin. Menetykset ovat aivan valtavia. Itsekin olen, minulla on pienimuotoista omenanviljelyä ja tulen menettämään suurin osan sadostani tänäkin vuonna tarvittaisiin joustavia toimia ja takeita. Ja kyllä, kyllä tämä täytyisi todella ottaa vakavasti. Myöskin esimerkiksi minun maassani vakuutuskorvaukset ovat aika alhaiset, siksi harvoilla on vakuutuksia edes lainkaan. Ja viime vuonna Sloveniassa hyväksyttiin laki, mutta sitä ei vielä ole täytäntöön pantu, eli viljelijämme eivät ole vielä saaneet korvausta viime vuodenkaan satomenetyksistään ja nyt edessä on jo toinen vaikea vuosi. Eli meidän täytyy huolehtia siitä, että maatalousbudjetissa on kylliksi rahaa myös tällaista riskien hoitoa ja riskien torjuntaa varten. Meillä täytyy olla aktiivista ilmastonmuutoksen torjuntapolitiikkaa. Asioiden on muututtava nopeasti, muuten eurooppalaiset ja slovenialaiset hedelmä, vihanneskasvattajat ja viiniviljelijät joutuvat lopettamaan toimintansa. Trudno walkę z klimatem zrobić szybko. To jest problem. Aika vaikea nopeasti yrittää ilmastonmuutosta vastustaa mutta sitäkin yritetään. Meillä on täällä Karpaattien alueelta Unkarista vieraita, jos nyt erehdy. Sitten meillä on myös maatalousjärjestöjen edustajia. Nyt kuitenkin edustaja Petir tästä aiheesta. Pane predsjedniče, sasvim je sigurno da trebamo eh, osigurati učinkovito trošenje eh, Kiitos puheenjohtaja on aivan varmaa, että meidän täytyy toimia tehokkaasti, kun käytämme veronmaksajan rahaa. Ongelmat on tunnustettava ja ne on tunnustettava oikea-aikaisesti. Meidän tehtävämme on nimenomaan huolehtia kansalaisten etujen ja myös maanviljelijöiden etujen toteutumisesta. Kriisit ja ongelmat maatalousalalla ovat monilukuisia. Meidän täytyy pyrkiä lieventämään kriisin vaikutuksia ja myös maatalousbudjetin ulkopuolisia toimia tarvitaan. Venäjä kauppasaarto on koskenut voimakkaasti maitoalaan, hedelmäalaan. Sitten on ollut näitä pakkasvaurioita viime vuonna ja tänäkin vuonna. Jos tähän vielä lisätään eh, markkinoiden epävakaus, niin täytyy kyllä sanoa, että viljelijät eivät pysty itse tässä tilanteessa yksin pärjäämään. Jäsenvaltioilla ei ole varaa, jolla ne voisivat tähän poikkeukselliseen tilanteeseen reagoida. Meidän täällä Euroopan parlamentissa on löydettävä oikeanlaisia ratkaisuja. 12 miljoonaa viljelijää tekee kovasti työtä jotta voidaan varmistaa se, että kansalaiset saavat elintarvikkeita. Grazie. Grazie Presidente. Solo pochi Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti minäkin haluan kiittää kollega Tibor Sania ja kollega Muresania puheenvuorosta ja siitä älykkyydestä, että he osoittavat ja siitä, että he kuuntelevat herkällä korvalla näkemyksemme maantaloudesta. Nyt elämme epävarmoja aikoja, niin kuin kollegat tietävät. Riskit ja kriisit seuraavat toinen toisiaan. Meidän täytyy varmasti maatalouspolitiikka Euroopassa uusia modernisoida niin, että se pystyy auttamaan viljelijöitä näissä, tässä kriisitilanteessa. On myönteistä se, että Tämä työ käynnistyy, käynnistyy heti huomenna, kun äänestämme omnibus-asetuksesta. Siinäkin otetaan muutama askel eteenpäin, nimenomaan riskin hallinnassa. Voin yhtyä Myred McKinnesin kommentteihin. Jim on älykäs mies. Ja sitten muistuttaisin kollega Anjyle, että 84 vuodesta lähtien olemme britti Yhdistyneen kuningaskunnan maksualennuksen takia toimineet niin, että huomattava määrä varoista on palautettu yhdistyneeseen kuningaskuntaa. Ja tästä on ollut hyötyä äh, ihmisille, kenties vähemmän kuin mitä ensinnäkemältä näyttäisi. Kiitos puheenjohtaja. Pan poseł Dante. Edustaja Dante. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää meidän valiokuntamme esittelijää ja yleisesittelijää. Ja muistuttaisin, että 2013, kun täksi kaudeksi päätökset tehtiin maatalousbudjetista, niin silloin puhuttiin kasvusta sekä kysynnässä että kulutuksessa, ja tämän tulisi, olisi pitänyt sitten heijastua hintakehitykseen. Ja silloin katsottiin, että ei tarvittu kriisinhallintovälineitä, mutta tilanne on kuitenkin muuttunut hyvin nopeasti. Ja tämä heijastui myös maatalouspolitiikkaan ja sen budjettiin. Eli nyt kyseessä on jonkinmoinen paradigman muutos. Kriisit seuraavat toinen toisiaan, talouskriisi, ilmastokriisi, sosiaalinen ja myös moraalinen kriisi ovat tällä hetkellä nähtävissä. Tästä syystä katson, että ovatpa sitten tarpeet tällä alalla mitkä tahansa, ja vaan erityisesti ajattelen sitä, mitä tapahtuu äh, maahanmuuttotilanteessa Euroopassa. Joka tapauksessa me tarvitsemme vankkaa maatalousbudjettia ja kunnianhimoista budjettia sen tueksi. Nyt annamme puheenvuoron komission edustajalle. Maatalouspääosaston johtaja, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja, minäkin puhun ihan lyhyesti. Haluaisin vain toistaa, että komissio on valmis puuttumaan asiaan, jos on kriisi. Muistaakseni vuonna 2015, 16 ja 17 olemme 1,7 miljardia euroa antaneet Venäjän kauppasaaron seurauksien vaikutusten lieventämiseen. Tämä johtui myös parlamentin nopeasta toiminnasta, koska kuten monet täällä sanovat, kun kriisi syntyy, niin on tärkeää myös toimia nopeasti ja tehdä päätökset nopeasti. Ja tämä oli tietenkin vain mahdollista, koska teiltä oli vahva tuki. Voin jo tänään kertoa teille, että vuoden 2018 talousarvon luonnoksessa tulee olemaan jatkoa eh, tietyille hedelmä- ja vihannesalan toimille, koska kuten monet teistä ovat sanoneet, eh, ongelmat jatkuvat ja siksi on tarpeen tukea niitä viljelijöitä, joihin tämä kriisi eniten vaikuttaa. Vielä eräs asia, jonka esittelijä nosti esiin Pitää jättää riittävästi marginaalia vuonna 2018 maataloussektorille tietenkin. Tämä on komissionkin aie mutta äh, me olemme kaikki tietoisia siitä, että mitä tulee maksumäärärahoihin, niin 2018, 2019 ja 2020 tulevat olemaan vaikeuksissa, koska rakennusrahasto rakennerahastot tulevat käynnistymään tavalla, joita ei aikaisemmin ollut, ja siksi meidän liikkumavaramme maksumäärärahojen suhteen tulee pienenemään, ja tämä vaikuttaa maaseudun kehitykseen. Suurin osa kommenteista ne otetaan kyllä myönteisellä tavalla huomioon ja tulette pian näkemään toukokuun lopussa, kun komissio esittelee talousarvioluonnoksensa, niin äh, voitte huomata, että meillä on yhtenäinen näkemys vuoden 2018 budjetista. Kiitoksia. Kiitos. Nyt lyhyesti vielä. Esittelijä saa puheenvuoron. Edustaja Moresan, olkaa hyvä lyhyesti. Thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Ihan lyhyesti tosiaan puhuin ihan liian pitkään tuossa alussa. Kiitos kaikki kollegat siitä, että sain nyt paremman käsityksen siitä, mitkä ovat maatalousvaliokunnan prioriteetit tulevassa budjetissa tässä kaunopuheisesti. Meille kerrottiin, kuinka paljon on aikaan saatu maatalousmenojen kautta ja siksi meidän täytyykin yhdessä puolustaa EUn maatalousbudjettia. Kyse on investoinneista, investoinneista elintarviketurvallisuuteen, maaseudun kehittämiseen, investoinneista, niin kuin edustaja Müller hyvin kuvaili, investoinneista työpaikkoihin, työpaikkojen turvaamisen usein äh, pienissä pk äh, pienillä PK-tiloilla maaseudulla. Ja niin kuin äh, mm, Akilera Garcia varapuheenjohtaja totesi, jos tässä pyritään uusia prioriteetteja, odottamattomia prioriteetteja sitten rahoittamaan, niin uusia prioriteetteja on rahoitettava tuoreella rahalla eikä suinkaan maatalousleikkausten kautta. Eikä tätä asiaa saa nähdä erikseen. Siis kun ajatellaan Brexittiä, niin yhdistynyt kuningaskunta maksaa Euroopan unionille ja paljon se sieltä myös saa muun muassa tutkimuksia tutkimus- ja innovaatiorahoitusta yhdistynyt kuningaskunta saa ylivoimaisesti eniten. Brittiyliopistot hyötyvät aivan valtavasti EU-tuesta enemmän kuin tutkimuslaitokset missään muualla. Ja oikein niin, koska nämä yliopistot ovat erinomaisia, mutta kyllä tämäkin täytyy muistaa, jos ihan rehellisesti kansalaisille kerrotaan myös Brexitin vaikutuksista. Mutta kaiken kaikkiaan suuret kiitokset kollegat, mm, kiitokset ja sitten kun komissio esittelee omat äh, oman ehdotuksensa ja laittaa ihan äh, mustaa valkoisella sitten äh, mm, konkreettisia numerotietoja paperille, niin tiedämme vieläkin enemmän. Ja tuolloin palaamme tietenkin mekin vielä asiaan. Ja nyt toivotan teille oikein hyvää kokouksen jatkoa tänään iltapäivällä. Kiitos. Okay. Maybe later. Proszę pan poseł. Kiitos. Kenties sitten onnittelut hieman myöhemmin. Eh, Kiitos hyvät kollegat. Tämä vuoropuhelu on ollut yksi kaikkein hedelmällisimmistä tässä valiokunnassa. Mielestäni prioriteetit ja painotukset on hyvin harkittu Tämä on hyvä perusta yhteisymmärrykselle budjetti- ja maatalousvaliokunnan välillä. Sanoisin vain aivan yhden lauseen verran siitä, kun rahasta on kyse. Kyse ei ole pelkästään rahasta, kyse on myös politiikasta. Edelleenkin on korostettava ulospäin ja komission suuntaan, neuvoston suuntaan – sitä, että yhteinen maatalouspolitiikka on Euroopan unionin yksi keskeisiä arvoja. Kyse ei ole pelkästään yhdestä alasta muiden joukossa. Monet kollegat ovat maininneet hyvin voimakkaasti pilottitoimet, valmistelevat toimet. Kyse on ikään kuin tulevaisuuslaboratorioista. Paljon parantamisen varaa varmasti on tällä alalla. Me emme halua pelkästään säilyttää maataloutta. Totta kai kyse on myös säilyttämisestä, vaan jos me haluamme välittää hyvin vahvan viestin eurooppalaisille kansalaisille, niin on pohdittava myös jonkinlaista uudelleen syntymää maanviljelyksessä, maataloudessa. Kiitos. Kiitos. Paljon ehdotuksia, kommentteja. Nyt esitettiin, ne varmasti täydentävät esittelijän kantaa ja näin saatte sitten tarvittavat välineet jatkoon. 23. toukokuuta lausunto hyväksytään ja sitten kesäkuussa budjettivaliokunta hyväksyy oman kantansa ja heinäkuussa täysistuntoon. Kiitos vielä kaikille. Aivan niin kuin edustaja Des totesi, me toivomme, että yhteistyö työ jatkuu jatkossakin yhtä hyvin. Sitten voimme siirtyä kohtaan viisi esityslistalla EUn ja Chilen tasavallan välinen luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden kauppaa koskeva sopimus. Inta on vastaava valiokunta ja meillä valmistelijana edustaja Aguilera Casia, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. No niin, nyt äh, minulla on tosiaan tilaisuus esitellä teille tätä sopimusta. Kyse on äh, EUn ja Chilen välisestä sopimuksesta, jossa vastavuoroisesti tunnustetaan luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden valvontajärjestelmien vastaavuus ja tuotantoa koskevien sääntöjen vastaavuus. Tämä on aika erityinen, erityinen asia Uskon, että tällä paikalla ovat myös komission edustajat ja ehkä minulla olisi heiltä myös jotain kysyttävää. EUn ja Chilen välinen kattava kauppasopimus, siitähän ollaan tällä hetkellä käymässä neuvotteluja, mutta Äh, mitä tulee näihin luonnonmukaisesti tuotettuihin tuotteisiin, niin Chilen kanssa on jo solmittu tämä sopimus näiden niin kutsuttujen uuden sukupolven äh, kauppasopimusten puitteissa. Ja tämän lisäksi on äh, tiettyjä tuotteita, jotka ovat tärkeitä Chilelle, jotka on sisällytetty vastavuoroisuuden periaatteen mukaan, mutta sitten muun muassa lihatuotteet käsittääkseni sekä tietyt maataloustuotteet on tällä hetkellä jätetty sopimuksen ulkopuolelle, koska Chilen ei katsota toteuttavan EU-standardeja ja tähän eh, sopimukseen eh, liittyykin nyt muutamia kysymyksiä. Kun kyse on eh, luonnonmukaisesti tuotettuja tuotteita koskevasta sopimuksesta, niin tämä on ensimmäinen kerta, kun tämän tason sopimus solmitaan. Ja tärkein uutuus tässä on nyt mielestäni se, että tällainen vastaavuus hyväksytään ensimmäistä kertaa, siis sääntöjen vastaavuus ja valvontajärjestelmien vastaavuus, tässä siis EUn ja Chilen välillä. Koska tähän mennessä ainakin minun tietojeni mukaan ne 14 maata, joiden kanssa meillä on tällaisia sopimuksia, niin yhdessäkään ei ole tällaista kahdenvälisyyttä. Eli tämä uutuus on nyt tämä tunnustaminen, se, että tunnustetaan luonnonmukaisesti tuotetut tuotteet toisesta maasta. Ensimmäistä kertaa on tällainen sopimus, jossa puhutaan paitsi tästä tunnustamisesta, myös tästä järjestelmien sääntöjen vastaavuudesta, vastaavuudesta. Kaikille kollegoille täällä valiokunnassa toteaisin seuraavaa tämä sopimuksen hyväksyminen, menettelyhän on ihan säännönmukainen. Tämä on jo hyväksytty ja allekirjoitettu. Ja nyt sitten Euroopan parlamentti käy asiasta keskustelua. No niin, meillähän on tietenkin omat äh, säännönmukaiset menettelymme Euroopan unionissa, mutta kyllä minun silti täytyy tässä vaiheessa sanoa, että tässä mielestäni on kyllä kävelty Euroopan parlamentin yli. Ei tässä ole kunnioitettu Euroopan parlamenttia, sillä nyt puhutaan EUn ja Chilen välisestä sopimuksesta täällä Euroopan parlamentissa sen jälkeen, kun sopimus on jo tehty ja allekirjoitettu. Joten äh, niin, me keskustelemme täällä nyt ja Intavaliokunta, joka on siis vastuussa kansainvälisestä kaupasta ja sopimuksista kolmansien maiden kanssa, keskustelee asiasta huomenna. Mutta en minä voi vaieta todella siitä, että tässä nyt Euroopan parlamenttia ei ole menettely tavallisesti kunnioitettu, vaikka me tähän välillä jo olemme hiukan tottuneetkin. Hm. Eli niin ja sanon tämän nyt teille ihan avoimesti ja selvästi, että tämä on siis sellainen sopimus, mistä, mihin voi sanoa kyllä tai ei. Ja tässä mietinnössäni niin nostan esiin pari kysymystä. Niin kuin hyvin tiedätte, tällä hetkellä luomutuotantoasetusta ollaan äh, uudistamassa. Ja nyt <laughs> tämä sopimus solmitaan ennen kuin meidän äh, asetuksemme täällä Euroopan unionissa on saatettu, sen uudistus on saatettu päätökseen. Eli meidän ne sääntömme saattavat muuttua ja tulevat muuttumaan. Ja silloinhan kaikki tämä tässä Chilen kanssa sovittu ikään kuin äh, vanhenee, kun meille tuleekin uusia sääntöjä. Toinen asia, on sitten vaikutus, vaikutusten arviointi. Mielestäni kyllä siinä vaiheessa, kun tällainen sopimus kolmannen maan kanssa allekirjoitetaan, niin sen vaikutuksia tulee arvioida jo ennalta eikä vasta jälkikäteen. Eli eh, Kyllä meidän täytyy olla tietoa siitä, että eh, minkälaista vaikutusta eh, tällä saattaa olla tuotantoomme tuotteisiin. tuotteisiimme. No, tässä tapauksessa puhumme siis yksinomaan luonnonmukaisesti tuotetuista tuotteista, ja kysyntä, luomutuotteiden kysyntää on suurempaa kuin mitä tarjonta Euroopan unionin tuotannossa on. Ja näin ollen minun saamieni tietojeni mukaan ainakin EU on Chilen suhteen nettotuoja, mitä luonnonmukaisesti tuotettuihin tuotteisiin tulee. Tällä hetkellä viimeisten kymmenen vuoden aikana tämä tuotanto on lisääntynyt kyllä 5 prosentin vauhtia suunnilleen, mutta siis kysyntä on kasvanut tätäkin enemmän, joten oma tuotanto ei riitä kysyntään vastaamaan. No niin, tässä tekstissä, jotta tosiaan määräaikoja sain kunnioitettua, niin on ollut tarkat määräajat, ja tässä voi sanoa vain kyllä tai ei mutta tästä sitten loppujen lopuksi äänestetään joko kyllä tai ei. Ja tässä keskustelussa tosiaan, no äsken muistutinkin, että Inta käy sitten oman keskustelunsa huomenna valiokunnassa. Ja silti tämä sopimus on jo solmittu. Ihan konkreettinen kysymys komission edustajille, jos heitä paikalla on ainakin äh, Maria Angeles äh, komissiosta näyttää siellä olevan. Niin, kysyisin, että miksi päätettiin, että nämä luonnonmukaisesti tuotetut tuotteet käsitellään erikseen eikä yhdessä tuon loppukauppasopimuksen kanssa, josta tällä hetkellä neuvotteluja vielä käydään EUn ja Chilen välillä. Eli miksi luomutuotteet haluttiin irrottaa tuosta muusta yhteydestä? Ja sitten kysyisin vielä, kun myöskin jotkut ympäristöjärjestöt ovat minulta tätä kysyneet, niin kuinka tämä vastaavuus nyt oikein toimii? Eli tähän astihan on katsottu esimerkiksi hallinnon tasolla, että tällainen vastaavuus ei ole ollut osana sopimuksia, mutta nyt tämä, se on tässä ensimmäistä kertaa ja kysyisinkin, että mi, miten tämä saattaa vaikuttaa. No, minä tässä nyt siis, vaikka en tästä näistä muotoseikoista pidäkään, enkä menettelytavoista ollenkaan, niin en minä tätä sopimusta sinänsä vastusta, eli, eli kantani on kuitenkin myönteinen. Mutta kyllä minun mielestäni jatkossa asiat pitää hoitaa niin, että että se kritiikki, jota Euroopan parlamentti esittää juuri läpinäkyvyyden ja avoimuuden puitte, puutteesta, täytyy ottaa vakavasti, että meille heitetään eteen vain sopimus, joka on jo allekirjoitettu ja voi sanoa vain kyllä tai ei. Eli kyllä tulevaisuutta silmällä pitäen minun mielestäni näitä menettelytapoja täytyisi, täytyisi kyllä korjata ehdottomasti. Mutta niin kuin sanoin, minä kannatan tätä sopimusta vaikka minulla tässä nyt tiettyjä epäilyksiä olikin tai pari kysymystä ja erityisesti näistä vastaavuuksista, niin kysyisin kyllä komissiolta vielä lisää mm, tietoja. Kiitos. Nyt puheenvuoroja annetaan puolentoista minuutin verran itse kullekin puhujalle. Edustaja Takkula, puolentoista minuuttia. Thank you, Chair, dear colleagues. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat muutama sananen. Tiedätte kenties, että olen myös Intavaliokunnan jäsen. Kyse on ensimmäisestä luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden kauppaa koskevasta sopimuksesta EU:ssa. Tämä alahan kasvaa huomattavasti, näin ollen kyse on merkittävästä sopimuksesta. Luomutuotanto oh, kasvaa todennäköisesti, on kasvanut eh, viimeisen vuosikymmenen ajan. Chile on vähiten ongelmallinen latinalaisen Amerikan kumppaneistamme, kun, koska toimimme kutakuinkin samalta arvopohjalta. Yhtä seikkaa tässä lausunnossa tulisi korostaa, nimittäin sitä, että ehdotettua sopimusta täytyy muuttaa luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden päivitysten mukaisesti. On vaadittu vaikutusarviota, sitä tuen täysin. Kyse on ensimmäisestä sopimuksesta. Näin ollen täytyy olla myös asianmukaista seurantaa. Mielelläni teen yhteistyötä tässä aiheessa. Oui, merci, president. Niin, kiitos puheenjohtaja. Tässä vapakauppasopimus jälleen kerran, joka tekee Ranskan Euroopan luomu kaupan tilanteesta entistä vaikeamman. Chilen vihannekset ja kasvikset tulevat kilpailemaan suoraan meidän tuotantomme kanssa. Eli miten me puolustamme omia tuottajiemme tällä alalla? Ennen kaikkea, koska tuotamme samoja tuotteita, joita tämä sopimus koskee. Tilanne on aivan epäjohdonmukainen. Tilanne on eh, epälojallinen kilpailun kannalta aivan äärimmäisen käsittämätön kun ajattelemme omia kuluttajiamme ja tuottajiamme, miten heitä puolustetaan ja millä hinnalla näitä tuotteita myydään. Ja toinen kysymys liittyy luomumääritelmään. Sitähän on kehitetty tärkeistä syistä niin, että syötäisiin eh, terveellisemmin ja suosittaisiin lähituotantoa. Mikä on etuna siinä, että tuodaan Chiilestä tuotteita tuhansien kilometrien takaa markkinoillemme? Totta kai tällä on ympäristövaikutuksia kasvihuonekaasupäästöt kuljetuksesta luonnollisesti lisään, lisääntyvät ja tarkoitus nimenomaan suosia lähituotantoa ja vähentää ympäristövaikutuksia. Kiitos. Dziękuję pan poseł Flanagan. Kiitos edustaja Flanagan. When, uh, I first read... Kun ensimmäisen kerran luin tämän kohdan esityslistalle, minun piti lukea se toiseen otteeseen ja kolmannen otteeseen, koska se ei kuulostanut yhtään järkevältä. Minusta se kuulostaa siltä, että tulen yllä on suklainen teekannu. En tiedä, mitä ihmiset ajattelevat luomutuotteista, mutta ei se varmasti ole sellainen asia, että käyttää hirveästi polttoainetta, jotta se kuljetetaan maapallon toiselta puolelta tänne. Ja jotkut perustelut ovat, että on kysyntää tällä. Niin no jos kysyntää on, niin miksi sitä ei tuoteta paikallisesti? Miten ylipäätänsä voi äh, laittaa luomumerkinä johonkin, jota on kuljetettu toiselta puolelta maapalloa? Kyllä tämän täytyy nyt olla perusvaatimus, että jos haluaa kutsua sitä luomutuotteeksi, niin sitä ei kuljeteta toiselta puolelta maapalloa. Millä maapalloa me oikein täällä elämme? Dziękuję pan poseł Denano. Denano. Ai eikö? No sitten Andrew. Oui, merci président. je voudrais... Kiitos puheenjohtaja Aguileran puheista voin olla samaa mieltä. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä ja niitä meidän on pohdittava yhteistyössä. Meillä on toimijoita, jotka sääntelevät luomutuotteiden tuotantoa ja nyt asetusta ollaan uusimassa Euroopassa. Ja puheenjohtaja varmasti tietää tämän. Ensimmäisessä vaiheessa kun kyse on tästä sopimuksesta. Sille sanotaan kyllä tai ei, mutta täytyy myös pohtia niitä uusia sääntöjä, joita me pian olemme laatimassa tässä hyvin monimutkaisessa kysymyksessä. Kyse on siis asetuksesta ja nyt sitten meidän täytyy jo sovittu sopimus hyväksyä. Tässä on mainittu jo tämä lähituotannon vaatimus. Me tiedämme, että luomutuotannossa Kolmansissa maissa ei ole lainsäädäntöä samalla tavalla kuin meillä. Ja tähän tilanteeseen pyritään puuttumaan nimenomaan tällä vaatimusten mukaisuusmenettelyllä. Eli mitkä tuotteet voivat päästä EU-markkinoille. Kyse on myös vastaavista tuotteista, vastaavuudesta niissä maissa, joilla on vastaavaa lainsäädäntöä luomutuotannosta. Nämä on otettava huomioon. Täytyy tehdä ero myös tämän tuontimatkan suhteen. Jos me haluamme rohkaista eurooppalaisia tuottajia tuottamaan enemmän luomua, niin ei se riitä, että me vain määräämme, että näin tulee tapahtua. Tarvitaan toimia. Eli täytyy tukea lähituotantoa, luomutuotantoa, tuotannon takaisin tuomista lähelle ja ei tukea niinkään tuontia kaukaa, niin kuin tässä kysymyksessä. Eli kyse on niistä vaatimuksista, joita valmistelijakin esitteli, ja mielellään kuulen, minkälaisia vastauksia maatalousvaliokunta tähän saa. Edustaja Sandra. Gracias, presidente. Bueno, yo en... Kiitokset aivan ensin toteaisin, että mitä menettelytapaan tulee olen täysin samaa mieltä Clara Akileran kanssa. mutta minä en kyllä kannata tätä sopimusta muutenkaan ja näin ollen äh, kantani on ei, koska katson, että luonnonmukaisen tuotannon täytyy olla muutakin kuin äh, tällainen tuotantomuoto. Siinä täytyy ottaa huomioon äh, työskentelyolosuhteet, tiloilla työskentelevien ihmisten tilanne, sen pitää olla lähituotantoa. Mm, tässähän kun ajatellaan vaikkapa kasvihuonekaasupäästöjä, jotka pahentavat ilmastonmuutosta, syntyy hyvin paljon kuljettamalla näitä tuotteita ja tämän täytyisi olla mielestäni luomutuotannon täytyy olla lähituotantoa Euroopan unionin puitteissa. Kun ajatellaan tilannetta, niin monissa jäsenvaltioissa Euroopan unionissa – luomutuotanto on vielä täysin lapsen kengissä ja paljon olisi tehtävää ja näin ollen katsonkin, että kansainvälinen kauppa, massiivinen kansainvälinen kauppa ja luomutuotteiden kuljettaminen ympäri maailmaa on kaikkea sitä vastaan, mitä meidän pitäisi eh, ekologisessa tuotannossa huomioon ottaa. Edustaja Peter gospodine predsjedniče. Sporazum između Europske unije i Chile. Sopimus Euroopan unionin ja Chilen välillä. Eh, sitä ei voida muuttaa tässä vaiheessa. Me voimme tukea sitä, mutta me voimme myös hyödyntää tätä keskustelua ja tarkastella Euroopan parlamentin roolia kun tällaisista sopimuksista neuvotellaan. Minun mielestäni EUn roolin pitäisi olla vahvempi. Ja on totta, että Chile voi sitten viedä tuotteita Euroopan unioniin, mukaan lukien viiniä, mutta Euroopan unioni eh, toimii samoin. Mekin voimme viedä eurooppalaista viiniämme Chileen. Ja siksi olen sitä mieltä, että me voimme oppia tästä keskustelusta. Ja se on se, mitkä ovat ne tehokkaat toimenpiteet, joita Euroopan unionin eh, voidaan tehdä, jotta voidaan lisätä luomutuotantoa Euroopan unionissa, koska mitä ilmeisimmin markkinoilla on kysyntää. Ihmiset haluavat tietää, mitä he kuluttavat ja he ovat valmiita maksamaan siitä enemmän, mutta vuotuinen 5 prosentin kasvu ei ole riittävä. Meidän on tehtävä jotain asian eteen. Kiitos puheenjohtaja. Tässä pyysin vielä puheenvuoroa, koska tuen monia muita puhujia, jotka ovat viitanneet lähituotantoon. Näinpä toivonkin, että nämä kollegat tukevat minua, kun pyrin estämään komission jäsenen pyrkimyksiä siitä, että kasvinsuojelu alueet kielletään. Meillähän on tällä hetkellä valkuaiskasvituotantoa joka on välttämätöntä ja jos äh, se kielletään, niin äh, nämä miljoona tonnia menetetään ja joudutaan sitten tuomaan Etelä-Amerikasta. Tätä varten tarvitaan 40 äh, miljoonaa litraa polttoainetta, joten pyydän tukeanne sille, että tämä komission järjetön ehdotus estetään. Kiitos. Ja nyt maatalouspääosaston edustaja Benitez Salas, olkaa hyvä. Oh, sorry, sorry, but... Olen pahoillani. Anju halusi vielä puheenvuoron. Aivan pieni hetki komission edustajalle. Uh, Kuvittelin, että minun nimeni nähtiin. En halunnut pilata tätä keskustelua näin aivan viime metreillä. Luomutuotanto on hyvin subjektiivinen maatalouden muoto. Tästä yksi esimerkki. Minulla on vapaita kanoja, joille syötetään orgaanista proteiineja. Minä voin esimerkiksi toimittaa luomuviljelijöille lannoitteeksi tilannetuotteita. Ja sitten kun minun lintuni ovat vapaa, vapaita kanoja, niin tällainen toiminta sitten sallitaan. Me voimme todeta tässä yhteydessä, että näitä luomutuotteita täytyy sitten hyvin selkeästi merkitä. Monet kuluttajat ajattelevat, että paikallinen tuotanto, lähituotanto on paljon tärkeämpää kuin luomuperiaatteesta kiinni pitäminen. He eivät eh, pidä siitä, aivan niin kuin Flanagan totesi, että tuotteita rahdataan toiselta puolta maapalloa. Eihän se ole kovinkaan Äh, luomutuotannon periaatteiden mukaista. Luomutuotteiden kuluttajat haluavat kunnon merkintöjä, mistä ruoka tulee, minkä sääntöjen mukaan tai mitä sääntöjä on tässä kierretty ja sitten kuluttajat voivat tehdä omat päätöksensä. En usko, että asiasta voidaan tällä tavalla säätää lakia. Kiitos. Bardzo dziękuję. Madame, bardzo proszę. Ja nyt komission edustaja, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia tästä keskustelusta, joka äh, selvensi meille, mitä huolenaiheita Euroopan parlamentin agrivaliokunnalla on. Minä äh, haluaisin nyt ensin puhua tästä menettelytavasta. Esittelijä äh, Akilar totesi, että me emme ole kunnioittaneet Euroopan parlamentin oikeuksia. Päinvastoin me haluamme ehdottomasti parasta mahdollista yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja kunnioitamme ehdottomasti Euroopan parlamentin valtaoikeuksia. Me toimimme tavallisen menettelytavan mukaisesti niin kuin aina. Ja kaksi kertaa olemme ilmoittaneet Euroopan parlamentille asian etenemisestä. Ensinnäkin silloin, kun marraskuussa 2015 neuvottelut käynnistettiin ja sitten sopimus, joka solmittiin viime vuonna. Mutta jos teistä on tuntunut jossain vaiheessa siltä, että teitä ei ole kunnioitettu sidosryhmänä, niin tästä kyllä todella haluan teiltä, teille esittää pahoitteluni. Niin se ei ole ollut missään tapauksessa meidän tarkoituksemme. Tämä sopimus siis liittyy luomutuotantoon, ei sen enempää eikä vähempää. Ja keskustelut Chilen kanssa käynnistyivät siinä vaiheessa, kun huomattavasti laajemman sopimuksen neuvottelut eivät edes vielä olleet alkutekijöissäänkään. Näitä muita kauppaneuvotteluja on käyty viime kesästä alkaen. Ja tässä kysymyksessä, josta puhumme nyt, tunnustetaan tuotanto, järjestelmien vastaavuus ja valvontajärjestelmien vastaavuus, sääntöjen vastaavuus siis näillä aloilla. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että Chilen tuotteet voivat saapua Euroopan unioniin ilman sen suurempia vaatimuksia, koska tästä vastaavuudesta on huolehdittu ja tuotanto on tapahtunut vastaavissa olosuhteissa vastaavien sääntöjen mukaisesti. Teksti tällaisenaan myös tarjoaa mahdollisuuden muuttaa muuttaa, sopeuttaa sopimusta siinä tapauksessa, että niin kuin toivomme ja uskomme, Euroopan unionin luonnonmukaista tuotantoa määrittelevä asetus tässä piakkoin uudistetaan, mutta se tulee siis aiheuttamaan tiettyjä sopeutuksia tähän sopimukseen, ei suinkaan täysin uusia neuvotteluja. Ja muistuttaisin, että tämä on nyt ensimmäinen vastavuoroisen sääntöjen ja valvontajärjestelmien vastaavuuden tunnustamisen alalla. Ja meillä on siis ollut mandaatti jo vuodesta 2014 hoitaa tämä asia juuri näin. Ja tässä ei siis rajoituta yksipuoliseen vastaavuuden tunnustamiseen niin kuin tähän asti on ollut, koska tähän astihan kun kolmas maa on pyytänyt, että tunnustamme vastaavuuden sen sääntöjen ja omiemme välille, niin olemme, aina, olemme sitten tarkastelleet ja analysoineet sen sääntöjen vastaavuutta mm, omiemme kanssa, joten tämä itse asiassa hyödyttää tämä uusi sopimusmalli nyt meidän maatalousalamme joka on kasvavaan päin äärimmäisen dynaaminen ala. Ja ähm, kyllä mm, meidänkin tuotteillamme täytyy olla mahdollisuus ähm, päästä vientiin Euroopan unionista, sillä myös kolmansilla mailla on paljon mielenkiintoa, joka kohdistuu meidän laadukkaisiin luonnonmukaisesti tuotettuihin tuotteisiimme. Täällä puhuttiin vaikutusten arvioinnista, miten tämä vaikuttaa tuottajiimme. Meillä on monenlaisia tietoja, joita luonnollisesti olemme koko neuvotteluprosessin ajan ennen sitä, sen aikana ja sen jälkeen arvioineet, eli mitenkä tuonti Euroopan unioniin tulee vaikuttamaan tuottajiimme ja minkä näköistä vientiä tämä mahdollistaa. Ja jos sallitte, niin muistuttaisin, että Chile – Chilellä on 669 luonnonmukaisesti tuottavaa ää, tilaa ja 65 000 hehtaaria luomutuotannossa. Meillä on 13 miljoonaa hehtaaria, tämä on vuoden 2014 lukuja, yli 350 000 tuottajaa. Eli tällä vertailulla nyt osoitan teille, että ää, ää, tässä unioni hyötyy kyllä suuresti, koska meillä tämä tuotanto on niin paljon laajamittaisempaa kuin Chiilessä. Eli tämä on tällainen tien avaaja. Vastaavat sopimukset voivat hyödyttää meitä suuresti myös tulevaisuudessa. Täällä keskustelussa puhutaan paljon lähituotannosta. Lähituotanto on hyvin, hyvin äh, hyödyllinen, hyvä asia. Ähm, äh, tietenkin, äh, mutta ei se ole sama asia kuin luomutuotanto. Ja luomutuotannossa ympäristövaikutus on tietenkin tärkeä vaikutus, mutta se ei ole ainut vaikutus, on koko joukko muita vaikutuksia, esimerkiksi erilaiset aineet, jotka ovat hyväksyttyjä, osittain hyväksyttyjä tai, tai eivät. Ja näin ollen pieni ähm, paikallinen maanviljelijä, hänen eivät välttämättä kaikki nämä määräykset äh, niinkään vaikuta, kun puhutaan vaikkapa merkinnöistä, niin kuin täällä joku sanoi. Mitäpä muuta? No tässä toivon vastanneeni nyt kysymyksiin, mutta luonnollisesti muistuttakaa minua, jos unohdin jotain. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos teille, yksikön johtaja. Tämä selkeyttää jossain määrän tilannetta. Mainitsitte unionin vientimahdollisuudet tämän sopimuksen pohjalta. Täytyy aina olla varovainen, vaikkakin asiat näyttäytyy löytyisivät vaikeasti perusteltavissa olevilta taloudellisesti ja ympäristön kannalta. Eli näiden tuotteiden vienti totta kai aiheuttaa kustannuksia. Mutta nyt edustaja Aguilera, tämän keskustelun päättö, päätteeksi voitte vastata esitettyihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. No kiitos puheenjohtaja. Agri-pääosasta tuon ystävälleni Mari Angelesille sanoisin, että kun puhuin menettelytavasta, en minä tarkoittanut suinkaan, että komission jäsen tai agripääosasto olisivat kohdelleet Euroopan parlamenttia epäkunnioittavasti. Ei suinkaan. Minä tarkoitin näitä menettelytapoja, jotka on eh, kiveen hakattu ikään kuin silloin, kun eh, tällaisia eh, sopimuksia solmitaan ja todella siis se, milloin Euroopan parlamentti saa niihin sitten ottaa kantaa. Ei, ei, agripääosasto on todella pitänyt meidät hyvin ajan tasalla mm, asioiden etenemisestä ja olemme toimineet hyvässä yhteistyössä. Kun kauppasopimuksia nyt kyseenalaistetaan yhä enemmän nykypäivänä laajalti, niin uskon, että tämä pitkälti kyllä johtuu myös avoimuuden puutteesta. Ja uskon, että tämä olisi kyllä hyödyksi, jos ennen kuin sopimus allekirjoitetaan, kahdenvälinen sopimus allekirjoitetaan, että Euroopan parlamentti voisi ottaa siihen kantaa. Kun eh, ikään kuin päätös on lukkoon lyöty siinä vaiheessa, kun Euroopan parlamentti saa siihen sanoa, kertoa kantansa, niin eh, ei tämä kyllä mielestäni ole avoimuuden mukaista. Eh, ja siksi siis tällaiset kauppasopimusneuvottelut, niiden tämän toimintatavan kyseenalaistan yleisellä tasolla. Ja DG Agrin suhteen meillä ei ole minkäännäköisiä ongelmia ollut. Päinvastoin Mari Angeles yhteistyömme on sujunut aivan, aivan erinomaisella tavalla. Ja tässä Ylipäätään kun puhutaan, viime aikoina on kyseenalaistettu näitä sopimuksia kolmansien maiden kanssa. Ja uskon, että tämä avoimuuden lisääminen voisi olla kyllä avain. Kun puhutaan luomutuotannosta, sitä määrittelevät Euroopan unionissa tietyt säännöt ja lähituotanto taas tai paikallistuotanto ovat luonnollisesti hyvin kiinnostavia vaikuttavia toimia nekin, jotta saa tuoretta, lähellä tuotettua tuotantoa käyttöönsä, mutta emme, ei meidän tule kyllä lähituotantoa ja luomutuotantoa sotkea toisiinsa. Kyseessä on kaksi eri asiaa. Nyt kyse on siitä, että sopimuksen keinoin määritellään kauppasuhteet luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden kauppaa käytäessä. Ja näin ollen, äh, kun tämä menettely ja äh, ne menettely sai minulta kritiikkiä, mutta muuten äh, suhtaudun tähän myönteisesti. Kauppaahan nyt käydään aina joko säännellysti tai sääntelemättä, mutta kyllä aina paras tietenkin on tehdä se säännellysti ja tällaisten sopimusten kautta. Ja uskon, että tämä on merkittävää edistystä, koska meillä on tiukat äh, säännöt, meillä on korkeat äh, standardit ja nyt ne tunnustetaan luomutuotannossa myös sitten ää, äh, muualla. Ja kun tässä vastaavuutta joku on kritisoinut, niin mielestäni on parempi, että meillä on säännöt kauppaa käydessämme kuin että meillä ei sääntöjä olisi. Tässäpä minun puheenvuoroni, kiitos puheenjohtaja. Ja tosiaan ne teistä, jotka olette kiinnostuneita, niin vastuuvaliokunta Inta keskustelee asiasta huomenna. Kiitos. Aivan niin kuin on sanottu, meidän tehtävämme on sanoa kyllä tai ei. Nyt ehdotetaan, että sanomme kyllä tälle sopimukselle. Näkemysten vaihto kuitenkin selkeytti tilannetta, mitkä ovat kiistakysymykset, mitkä ovat haasteet tässä kysymyksessä luomutuotannon suhteen EUn ja Chilen välille. Kiitos kaikille puheenvuoron käyttäjille. Voitte jättää tarkistuksia aina 5.5. saakka. Se on määräaika. Ja menettely jatkuu sitten suunnitellusti. Voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Komission edustajan esitys komission kertomuksesta. Dimitru Agri-pääosastosta esittelee meille tämän kertomuksen. Ja tässä aiheena ovat ekologiset alat ja viherryttämistukijärjestelmä. Niin kuin tiedätte, vuonna 2013 yhteiseen maatalouspolitiikkaan sisällytettiin viherryttämistoimia. Tarkoitus oli edistää kestävyyttä ja yhdistää tämä myös suoriin tukiin, jotta ympäristötoimia tehostettaisiin ympäristöä kunnioittavalla tavalla. Viljelyä on monipuolistettava, tarvitaan myös pysyvää nurmea. Kyse on siis ekologisesta alasta. Komission on seurattava tilanteen kehitystä ja annettava tilanteesta kertomus ja kun 2013 yhteistä maatalouspolitiikkaa uudistettiin, niin nimenomaan päätettiin toimia tällä tavalla. Tämä aihe on hyvin mielenkiintoinen ja pitemmittä puhetta annankin puheenvuoron komissiolle, joka tarjoaa meille tietoa tältä alalta ja kertoo, missä määrin vaatimuksia on noudatettu. 5 prosenttia oli varattu ekologisen alan suhteen ja komissio varmasti kertoo meille, mikä tilanne on. Herra Dimitru, johtaja, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, honorable member of the parliament. Kiitoksia, puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, kuten puheenjohtaja mainitsi, kollegio 29. maaliskuuta 2017 hyväksyi kertomuksen ekologista alaa koskevan velvoitteen täytäntöönpanosta. Se on yksi viherryttämistukijärjestelmän osista. Tämä on siis komission oikeudellinen velvoite. Yritän käyttää tätä teknologiaa, joka valitettavasti ei toimi. Yeah, zapraszamy tutaj, może będzie lepiej. Uh, Joku varmaan tulee auttamaan minua, että nämä kalvot etenevät, mutta minä nyt jatkan kuitenkin äh, sillä aikaa, kun kollegat auttavat minua tämän visuaalisen osan kanssa. Tämä on siis velvoite, joka löytyy äh, äh, suoran tuen asetuksen tästä perusasetuksesta ja komission pitäisi se maaliskuun 2017 loppuun mennessä antaa siis kertomus ekologista alaa koskevasta velvoitteesta. Ja tämä liittyy tähän vaatimukseen nostaa äm, tätä ekologista alaa 5 prosentista 7 prosenttiin. Äh, komissio on kertomuksen lähettänyt parlamentille ja äh, teillä varmaan on sitten tämä kokonaisuudessaan käsissään. Tämä on kokonainen kokonaisarvio tämän vaatimuksen täytäntöönpanosta ja siinä on myös arvioitu mahdollisia ympäristövaikutuksia. Tarkoituksena on antaa kokonaisarvio tämän ekologisen alan täytäntöönpanosta kahden vuoden jälkeen ja olemme teemme tämän vuoden 2016 arvion pohjalta. Ja haluan nyt lyhyesti kertoa teille tämän ekologisen alan mm, potentiaalisesta ympäristövaikutuksista ja miksi komissio on ehdottanut, että tätä nostetaan 5-7 prosenttiin. Tämä kertomus on kattava, analyyttinen kertomus ja siinä on, katsotaan analyyttistä tietoa, jota on kerätty viime vuoden arvion pohjalle ja tämä viherryttämisarvio äh, arvio keskittyi tasa-arvoisen pelikenttään, hallinnolliseen taakkaan, äh, vastauksena komission sitoumukseen äh, ekologisesta alasta vuodelle 2014. Tämä on myös se osa, jota Phil Hogan käyttää yksinkertaistamisaloitteissaan. Äh, viherryttämistähän on tehty tällainen yksinkertaistamisaloite. Suurin osa tästä keskittyy ekologiseen alaan ja tämä oli äh, delegoidun säädöksen 639-2014 muutos ja se on nyt hyväksytty ja sitä yhteislainsäädäntö tarkastelevat. Nyt haluaisin muistuttaa teitä ekologisen alan tavoitteista. Tavoitteena on ylläpitää ja parantaa luonnon monimuotoisuutta tiloilla. Tarkoituksena on puuttua ympäristöpaineisiin, jotka liittyvät viljelykäytänteisiin, erityisesti mitkä tulee biodiversiteettiin, mutta myös maaperän veteen ja ilmastoon jokainen viljelijä, jolla on yli 15 hehtaarin suuruinen viljelysala, niin täytyy varmistaa, että 5 prosenttia tästä on ekologista alaa ja jokainen viljelijä voi valita näiden er, tämän ekologisen alan suhteen. Niitä on erilaisia vaihtoehtoja, esimerkiksi kesantoa, pensasaitoja, ojia tai tällaisia suojakaistoja tai sitten käyttämällä erilaisia kasveja tai kasveja. Joten vaihtoehtojen määrän määrittelevät kansalliset viranomaiset ja se perustuu jokaisen jäsenvaltioiden olosuhteeseen. Ja sitten viljelijä voi valita, mikä sopii hänen par- omaan tilanteensa parhaisin niin, että hän täyttää nämä vaatimukset valitsemalla äh, sellaisen e-, sopivan ekologisen alatyypin äh, kansalliselta listalta. Ja meillä on myös Mm, tällainen painokerroin, kuinka tämä vaikuttaa luonnon monivuotoisuuteen 0,3, esimerkiksi keräjäkasveista 0,7 kasveille, ja se on sitten jopa kaksi, jos katsotaan pensasaitoja. Sitten katsotaan lukuja, mitä me olemme saaneet aikaan kahden vuoden täytäntöönpanon jälkeen. Tässä tai löydätte tiedot, joita on keritty kaikista jäsenvaltioista vuodelle 2015 ja 19 jäsenvaltioista vuodelle 2016. Näette, että hyvin vähän muutosta on tapahtunut kahdessa vuodessa sekä siinä, miten kansalliset viranomaiset hallinnoivat järjestelmää, että siinä, miten viljelijät täyttävät vastuunsa. Tämä kattaa hyvin suuren osan EUn viljelysmaasta, noin 70 prosenttia EUn viljelysmaasta on tämän äh, vaatimuksen alainen. Ja sitten on joitakin poikkeuksia, esimerkiksi luomutilat ja pienet tilat. Vuonna 2015 melkein 8 miljoonaa hehtaaria maata oli ekologista alaa. Tämä on 13 prosenttia ekologisen alan vaatimuksen alla. Ja jos käytämme näitä painokerrointa, niin sitten saamme noin 10 prosenttia. Eli tämä on kaksi kertaa niin paljon kuin mitä lainsäädäntö vaatii, 5 prosenttia. Ja luvut vuodelta 2016 eivät näytä muutosta, joten tämä on trendi, joka jatkuu. Katsotaanpa sitten, millaisia erilaisia ekologisia aloja viljelijät EU:ssa ovat valinneet. Ja tästä kaaviosta näette, että tuottava ala on yli 90 prosenttia koko ekologisesta alasta. Tämä jakautuu näihin typensitoja kasviin, se on suurin osuus, 39 prosenttia. Ja sen jälkeen 38,5 prosenttia on kesantoa, ja seuraavaksi suurin osuus ovat nämä mm, keräjäkasvit. Pienemmän osuuden kattavat maisemaa, piirteet, suojakaistaleet. Yhteensä noin 7,5 prosenttia. Jos katsotte, miten tämä jakautuu jäsenvaltioiden kesken, niin näette näistä, että Tässä katsotaan tätä ekologista alaa per jäsenvaltio. Tai Suurin osa jäsenvaltioissa ekologinen ala kattaa 5 prosenttia ja yhdeksän jäsenvaltiota on jopa yli 10 prosentin. Ekologisen alan ala on jakautunut eri osuuksiin eri jäsenvaltioissa, eli suurin osuus on kesannolla oleva maa, sitten typensitojakasvit ja keräjäkasvit. Monissa jäsenvaltioissa typensitojakasvit ovat vielä tämän 5 prosentin lisäksi, tai sitten ne ovat osa tätä 5 prosenttia. Muut ekologiset alatyypit, mukaan lukien kesanto, voivat olla riittäviä niin, että ne täyttävät tämän 5 prosentin vaatimuksen joissa jäsenvaltioissa. Harvoissa jäsenvaltioissa typensitoja kasvien osuus on merkittävämpi tässä viidessä prosentissa. Sitten mennään vielä vähän eteenpäin ja katsotaan, mitä uutta tässä kertomuksessa on verrattuna aikaisempiin arvioihin. Tässä on arvioitu myös ekologisten alojen vaikutuksesta, vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen, mutta myös ekosysteemipalveluihin. Ja verrattuna aikaisempiin kertomuksiin tässä mennään vähän eh, pidemmälle, koska katsotaan millainen potentiaalinen ympäristövaikutus on ollut sillä, miten ekologista alaa on eh, toteutettu siihen asti. Ja tämä arvio on tehty eh, teoreettisesti, perustuu kirjallisuusarvioon ja mallintamiseen, jota on tehty mm, komission yhteisessä tutkimuskeskuksessa. Tätä kutsutaan EFA-laskuriksi ja kun tätä laskuria on sovellettu, niin voidaan päästä tiettyihin johtopäätöksiin. Jos otetaan huomioon ekologisen alan koostumus alueellisella tasolla, eli tässä katsotaan kaikkien viljelijöiden Äh, ekologisen sen alan valintoja, niin simulaatio osoittaa, että paljon riippuu ekologisen alan tyypistä. Analyysi osoittaa, että kaikki erilaiset ekologiset alat voivat vaikuttaa myönteisesti luonnon monimuotoisuuteen, kuitenkin eri määrissä. Äh, suurin myönteinen vaikutus liittyi sellaiseen ekologiseen alaan, jossa maisemapiirteet olivat merkittävämmät, yli 50 prosenttia koko ekologisesta alasta. Ja seuraavaksi merkittävin oli sellainen ekologinen ala, jossa oli eniten kesantoa, yli 70 prosenttia. Heikoin vaikutus oli sellaisella ekologisella alalla, jossa oli näitä kerääjäkasveja. Kuitenkin ei ole kyse pelkästään ekologisen alan valinnasta, vaan myönteinen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin riippuu myös siitä, millaisia hallinnointivaatimuksia jokaisella ekologisen sen alan tyypillä on. Esimerkiksi millainen katetta vaaditaan kesantomaalle ja millaisia sekoitteita, keräjäkasveja tai typeäsitokasveja vaaditaan, niillä voi olla erilainen vaikutus. Myöskin kemiallisten aineiden käyttö sekä kasvien monipuolisuus maisemapiirteissä. Esimerkiksi Ähm, jos on ähm, kukkasekoituksia kesantoalueella, niin silloin on paljon pölyttäjä ähm, hyönteisiä, kun taas jos maaperä äh, jätetään paljaaksi, niin sillä on heikoin vaikutus. Se aiheuttaa myös eroosiota. Äh, hyödyllistä on, jos torjunta-aineita ei käytetä erityisesti lintujen pesimäaikaan. Myönteinen vaikutus liittyy myös viljelykasvin valintaan ja kasvuaikaan sekä kasvatuksen hallintaan. Mm. No, nyt olemme ehdottamassa muutoksia viherryttämiseen ja suurin osa viherryttämisen muutoksista liittyvät nimenomaan ekologiseen alaan. Ne on hyväksytty muutoksiin delegoituun säädöksen. Tarkoituksena on parantaa hallinnointia ja viittaan tässä vain esimerkiksi keräjäkasveihin ja torjunta-aineiden käyttöön, mutta perustuen tähän analyysiin. Komission tulos on se, että täytyisi nostaa ekologista alaa 5-7 prosenttiin ja komissio komission piti arvioida, että täytyisikö nostaa tätä ekologista alaa 5-7 prosenttiin. Komissio ei näe äm, tälle mitään tarvetta. Enemmän hyöty olisi siitä, että viljelijä pystyisi paremmin valitsemaan ekologisen alan tyypin. Meidän täytyy siis parantaa ekologisten alojen laatua. Kiitoksia. Bardzo dziękuję za to ciekawą prezentację. Kiitos. Hyvin mielenkiintoinen puheenvuoro ja esitys. Albert saa ensimmäisen puheenvuoron, niin kuin asia kuuluu. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset tästä esityksestä. Sepäs olikin, olikin kovin kattaja, mutta kyllä aika kaukana käytännön todellisuudesta. Toivottavasti viljelijät eivät kuunnelleet, kun muuten varmaan taas ajattelevat, että ei EU kyllä ymmärrä heidän elämästään yhtään mitään. No niin, täällä puhuttiin erilaisista kasveista ja tilanteista ja esimerkiksi juuri nämä välikasvit, siis keräjäkasvit, ovat erittäin erittäin, eh, erittäin hyödyllisiä. Miksi ihmeessä ne nyt tässä kyseenalaistetaan? Tätä minä en ymmärrä ollenkaan. Ja kun puhutaan äh, sitten näistä ähm, äh, kun puhutaan näistä suojavyöhykkeistä, e, eristysvyöhykkeistä, niin antakaa nyt ihmeessä viljelijöiden hoitaa asiat niin kuin tähänkin asti, ennen kuin äh, pilaatte kaiken. No minulla on tässä joitain numerotietoja Saksasta, mitä tulee typen kasveihin 39 prosenttia kaiken kaikkiaan. Ja jos eh, kasvinsuojelu kielletään, niin sitten tämäkin pilataan kaikki. Ja sitten tuodaan tassoja Etelä-Amerikasta. Ja sitten Etelä-Amerikassa kaadetaan eh, sademetsät, kun tarvitaan miljoona tonnia lisää eh, soijaa Euroopan markkinoille. Toivottavasti saamme tämän korjattua niin, että valkuaisainekasvien kasvattaminen tulee olemaan jatkossakin mahdollista täällä Euroopan unionissa että komissio ei saa tahtoaan perille. Ja ylipäätään kun tässä puhutaan kasvien kasvukausista ja kukintokausista ja ajoista, niin kaikki tämä täytyisi ottaa huomioon ja käydä asiallista, äh, asiantuntevaa keskustelua, eikä tällaista yksipuolista äh, keskustelua niin kuin äsken kuulimme. Minä en ole ollenkaan yhtä mieltä äsken kuulusta esityksestä. Se on kaukana todellisuudesta, täysin vieras todellisuudelle. En hyväksy. Kiitos. Puolitoista minuuttia kullekin puhujalle. Edustaja Luoso. Oui, tout à fait. Merci. Kiitos, puheenjohtaja. minä, niin kuin suurin osa viljelijöistä, joita heidän järjestönsä tukevat, vastustavat delegoitua säädöstä, jota komissio esittää. Tarkoitus on vuonna 2018 asettaa lisävaatimuksia viherryttämisestä, ikään kuin niitä ei olisi jo tarpeeksi toimi, joka aiheuttaa viljelylle eniten päävaivaa, on se, joka vaatii sitä, että kielletään kaikki kasvinsuojelutoimet tiettyjen kasvien viljelmillä silloin, kun kyse on näistä ekologisista aloista. Vaikutuksena on se, että nimenomaan nämä viljelyalat pienenevät ja sitten toisaalta kesantoala kasvaa – varmasti olette tietoisia, toivon ainakin niin, että tämä johtaa siihen, että sitten tuodaan puuttuvaa proteiinia ulkopuolelta, eikä tässä ole mitään järkeä. Kiitos. Dziękuję pan poseł Karti, półtorej minuty. Kiitos. Edustaja McCarthy. Thank you and the... Kiitos ja pahoittelut siitä, että en kuullut koko esitystä. Olen kuitenkin lukenut teidän asiakirjanne ja kyllä tässä vaiheessa varmaan voi todeta, että komission viherryttämisvaatimukset eivät heijastele todellisuutta jäsenvaltioissa ollenkaan. Tässä ollaan hyvin kaukana todellisuudesta, eikä oteta huomioon myöskään eri jäsenvaltioiden hyvin erilaisia maantieteellisiä muita tilanteita. Ja tässä kyllä täytyy jäsenvaltioille ja viljelijöille tarjota joustavuutta, jota tarvitaan. Nämä toimet eivät tule vaikuttamaan ollenkaan, eivätkä ainakaan myönteisesti tällaisenaan. Esimerkiksi Irlannissa, kun näitä ekvivalensseja mitataan, niin meillä esimerkiksi on vain tietty rajallinen määrä korvaavia kasveja, joita ylipäätään voi käyttää, ja vain 25 viljelijää on viime vuonna Irlannissa osallistunut tähän ekvivalenssimittaamiseen. Jos se ei kerro, kerro teille, mikä on heidän kantansa, niin mikäpä sitten kertoo. Ja mitä tulee ekologiseen alaan, Tämä, nämä mittaustavat ovat kyllä byrokraattisimpia mm, koko historiassa ja sitten tässä vielä raskaat, raskaat sakot, niiden mm, vaara on olemassa ja kun tätä ekologisen alan järjestelmää uudistetaan, niin se täytyy tehdä ihan toisin. One reaction most... Suurin osa meistä reagoi tähän esitykseen sanomalla monimutkaistamista. Tämä on äärimmäisen monimutkainen järjestely. Tarkoitushan oli tuoda kaikki tämä pilarin yksialaisuuteen. Minusta pilari yksi olisi pitänyt varata suoralle tuelle viljelijöille. Sitten pilari kaksi, johon tuotaisiin nämä erilaiset järjestelyt ja sitten eri jäsenvaltiot voisivat päättää, mikä on niille asianmukaista. No, sitten puhutaankin kesannosta. Vanhoina hyvinä aikoina, kun rikkakasveja ei pystytty hyvin kitkemään, niin silloin puhuttiin kesannoinnista ikään kuin kiertoviljelyn merkityksessä. Ja kyntämistä sitten tehtiin monta kertaa vuodessa, jotta rikkakasvit saatiin kitketyksi. Tämä vaatii paljon energiaa ja maata siinä sitten myllätään, eli se ei ole ympäristölle niinkään hyväksi. Enpä tiedä, ymmärtääkö suurin osa kuulijoista edes mitä kesanto tarkoittaa. Eli maaperä vain jätetään sadon jäljiltä ennalleen, sinne ei kosketa. No sitten tulee näitä monivuotisia rikkakasveja, jotka jossakin vaiheessa on kitkettävää ja sitten otetaan takapakkia. Sitten järjestelmään liittyy myös ristiriitaisuus. Meillä on että proteiinikasveista, niitä tulisi kasvattaa enemmänkin, olemme tuontiriippuvaisia. Voitaisiin siis sanoa, että jos halutaan pilarin yksi tukea, niin sitten täytyy näitä valkuaiskasveja kasvattaa. No sitten sanotaankin, että eihän tässä ole kasvinsuojeluaineita käytössä, koska pitää tuottaa luomutuotantoa ja siitä tulisi sitten lisää tukea. Eli 50 prosenttia tilasta sitten palkokasveille, koska halutaan toteuttaa kiertoviljelyn periaatetta. Ja sitten muut jätetään huonolle viljelylle ja kokonaisuutena syntyy vain tappiota. Kyllä tätä järjestelmää täytyy pohtia uudelleen. Jos haluamme proteiinikasvia Eurooppaan, niin viljelijät täytyy saada niitä viljelemään EU-ssa. Kiitos. Panie pośle, ale trochę nowe technologie inaczej podchodzą do... Uusi tekniikka ja teknologia on aivan toinen juttu. Edustaja Müller. Kiitoksia puheenjohtaja mukavaa, että kollega Dessa on tässä nyt siirtynyt liberaaliryhmään. Tulee varmasti viihtymään ryhmässämme aivan erinomaisesti. No, <laughs> ehkäpä tässä nyt pikemminkin puhun kuitenkin tuosta komission esityksestä. <laughs> niin. Se tässä kyllä sel- selvensi meille nyt tätä asiaa ja sitä, että miksi tällainen luonnos meille on esitetty. Itsekin toteatte, että ei ole tarpeen lisätä 5-7 prosenttiin tätä alaa, mutta haluatte parantaa ekologisen alan laatua. Mielestäni on tärkeää, että muistamme ja pidämme mielessä sen, että ekologinen ala ei ole mitään luomuviljelyalaa, vaan ihan tavallista maanviljelyalaa, joka yhteistyön kautta pyrkii parantamaan biodiversiteettiä ja sen tilannetta. Viimeisten kahden vuoden aikana mielestäni tässä on hyvin onnistuttu. Ja samalla täytyy sitten muistaa, kun puhutaan valkuaisainekasvien kasvattamisesta, niin eh, me emme halua tuontia, ei, vaan me haluamme itse tuottaa omat valkuaiskasvimme. Ja ehkäpä sitten kerran kevässä täytyy torjunta-aineita käyttää ja tämän jälkeen sitten ei. Ja kun sitten mehiläisen kasvattajat tulevat äh, sanomaan meille, että iloitsevat äh, myös palkokasvien kasvattamisesta ja on lisäksi hyväksi, että typen sitominen toteutuu, niin siksi minä en ymmärrä ollenkaan muka tätä lisäarvoa, jota mukaan viherryttämisen alalla sitten tätä kautta saataisiin aikaan. Haluaisinkin kuulla komissiolta, että miten tällainen torjunta-aineiden käyttökielto mukaan viherryttämistä jotenkin yksinkertaistaa. Tedai, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja Minulla on oikeastaan vain yksi asia sanottavana komissiolle. Onneksi todettiin, että ei ole järkeä mm, nostaa osuutta 7 prosenttiin, 5 prosenttia riittää jo. Täytyy antaa viljelijöiden tehdä oma työnsä. He tekevät sen paremmin kuin me täällä salissa, taikka sitten komission virkamiehet omissa toimistoissaan. Jälleen kerran kun pyrkimys on yksinkertaistaa, mm, syntyy, käykin niin, että tilanne monimutkaistuu. Kuulimme, että kesännot ovat mahdollistaneet sen, että tiettyjä kasveja voidaan kasvattaa. Niitä on hyviä ja vähän vähemmän hyviä. Eli täytyy antaa viljelijälle mahdollisuus kitkeä, torjua näitä kasveja. Muutoin se vaikuttaa hänen mahdollisuutensa sitten viljellä jatkossa samalla alalla kasveja. Eli täytyy toimia järkevästi, ettei synny haittoja. Kesannon on oltava oikeanlaista, muutoin sillä on vaikutuksia esimerkiksi mehiläisiin ja niiden mahdollisuuksiin ravinnon hankintaan ja sitten niitä jopa tämän seurauksena kuolee. Edustaja Köstinger. Dank. Auch ich darf mich... Paljon kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää komissioedustajaa sydämesti siitä, että hän toi hyvän ähm, todistuksen siitä, että mikään ei yksinkertaistu viljelijöille, vaan ennemminkin monimutkaistuu, ainakin täytäntöönpanosta. Minä tulen maasta, joka jo vuosikymmeniä on panostanut geenimuunnelluista organismeista vapaaseen viljelyyn ja var- halunnut myös saada proteiinirehua markkinoille, joka ei ole geeniteknisesti muunneltua. Siksi minulle tämä komission ehdotus ei kovinkaan paljon tuo. Minä olin viimeisissä YMP-neuvotteluissa mukana ja on tässä kyllä syy sille, miksi puhutaan ekologisesta alasta eikä mistään luomualasta. Ja typen sito ja kasvien ekologinen hyöty täyttyy, sehän on ö, tiedetty ja mehän hyväksyimme tämän 0,7 painokerroimen kertoimen. Tällä tavoin kannustamme viljelijöitä. Monet asiantuntijat unohtavat tämän ja kyllä minä odottaisin, että Äh, agripääolasto olisi maanviljelijöiden puolella ja muistavat, että tällä äh, kielolla ähm, menetetään myös hyvin paljon tuottoa, koska äh, proteiinikasvien kasvattaminen on tuotollista viljelijöille. En näe mitään syytä sille, että näin lyhyen ajan kuluttua tehdään tämä muutos ja pyytäisin todellakin, että komissio uudelleen harkitsisi tätä. Danta. Merci, Kiitos puheenjohtaja. Tämä esitys oli hyvin mielenkiintoinen senkin takia, että oma maani ei ole pystynyt viimeisintä yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta täytäntöönpanemaan asianmukaisesti. No, tämän kansallisen kommentin jälkeen voin todeta, että hyvästä ajatuksesta voi tulla melko moista sumutusta viisi vuotta sitten puhuimme hyvin mielenkiintoisesta myös yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyvästä kysymyksestä. Eli tarkoitus oli tukea viljelijöitä tässä myönteisessä toimessa. Otimme jälleen käyttöön sellaisen politiikan, joka on valvonta ja sitoumuksia asettava politiikkaa. Jos katsoo kenttää, niin viljelijät ovat entistä skeptisempiä sen politiikan suhteen, jota heille ehdotetaan. Ovatpa jopa mm, vihamielisiä Euroopan unionin rakentamista vastaan. Eli tarvitaan myönteisiä tukitoimia, jotta päästään tästä ylihallinnoinnin logiikasta, joka johtaa meidät katastrofin tielle. Dziękuję. Pani prezydent Magines. Magines, olkaa hyvä. Thank you. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä samoin haluaisin kiittää tästä kertomuksesta. Olen kiinnostunut potentiaalisista hyödyistä. Kuinka varma komissio on tästä viherryttämisen toimistosta käsin tehdystä arviosta, koska minä haluaisin vähän todellisemman arvion viherryttämisestä. Sitten mitä tuloksiin tulee. Meillä oli keskustelu YMPn uudistuksesta tästä viidestä vai seitsemästä prosentista. Nyt on aivan selvää, että me olemme jo yli tämän 5 prosentin. Meidän ei tarvitse kirjata tätä asetukseemme, mutta että viherryttämisalan tai ekologisen alan lisä äh, on tullut kesannosta ja typpeä sitovasta kasveista ja keräjäkasveista. Olenko oikeassa siinä, että komissio ajattelee, että pitäisi saada enemmän tätä äh, ensimmäistä viittä prosenttia, joka on jo ollut olemassa – esimerkiksi näitä maisemapiirtejä tai, tai, tai villeinä kasvavia alueita, ymmärtääkseni nyt oikein. Niin sitten toiseksi tämä kysymys, joka on joillekin tärkeämpää kuin toisille, nimittäin typpeä sitovat kasvet ja kasvisuojeluaineet. Tämä on todellinen kysymys, johon komission pitäisi vastata pääkysymykseni on, että mihin tämä nyt sitten osoittaa tulevaisuudessa, koska me tiedämme, että otimme tämän syystä käyttöön, ja mikä on komission ajatus viherryttämisen seuraavasta vaiheesta? De Castro, olkaa hyvä. No. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Paljon on jo kollegat, ovat kollegat jo nostaneet esille. Minäkin haluan kiittää komissiota tästä mielenkiintoista tutkimuksesta. Viittaisin siihen miten tärkeää on olla keskeyttämättä, lopettamatta tätä hyvää käytäntöä, jota viljelijät noudattavat silloin, kun kyse on ekologisista aloista sekä valkuaiskasvien, valkokasvien viljelemisestä ja myös typen sitoja ja keräkasveista. Jos kasvinsuojeluaineiden käyttö kiellettäisiin, niin sitten vain omassa maassani noin 60 000 hehtaaria on tällä hetkellä proteiini kasvien viljelyksessä ja siellä ei viljellä GMOita. Eli me tarvitsemme tätä tuotantoa ja toivon todella, että voitaisiin sitten jonkinlainen poikkeus hyväksyä ainakin näitä maaperää parantavilta viljelyiltä. Aguilera. Bueno, Kiitoksia. Minä olen tässä kollegojen kanssa samoilla linjoilla ei ole perusteltua. Niin, ja siis kyllä tämä tutkimus oli mielenkiintoista toki kuulla, mutta edelleen kysyn itseltäni ja kaikilta, että mitä hyötyä on ekologisissa aloissa kasvinsuojelutoimien käyttämisestä, min, käyttämisen kieltämisestä. Minä en ymmärrä tätä, kun kyse on tietyistä rajallisista alueista ja tarkoituksena on biodiversiteetin parantaminen. Niin kuin tässä niin Castro sanoi, tällä hetkellä viljelijät tekevät oikein hyvää työtä biodiversiteetin parantamisessa. Miksi nyt muuttaa tätä ja kieltää perusteetta minun mielestäni kasvinsuojelutoimet, kun ei kyse ole luonnonmukaisesta tuotannosta. Ei! E, e, ja tämä on toiminut niin hyvin tähänkin asti, eli minä en ymmärrä. Minä en ymmärrä tätä ehdotusta, paitsi jos tämä nyt on jonkinnäköinen ele, joka kohdistuu en minä tiedä kehen tai mihin. Mutta hyvällä tahdollakaan en ymmärrä, että mitä hyötyä tästä on. Viljelijät tekevät hyvää työtä. Ja nyt ekologiset alat ovat olleet jonkin aikaa käytössä ja nyt kasvinsuojelutoimet kielletään. Minä en ymmärrä tätä. En ymmärrä. Ja nyt, kun tässä kerran hyvin on päästy tähän biodiversiteetin parantamiseen, joka on ollut se alkuperäinen tavoite, ja sitten niin myöskin valkuaiskasvit, joiden kysyntä on merkittävä. Niin minä en ymmärrä nyt ollenkaan tätä delegoitua säädöstä. Minä en tue sitä. Enkä tue sitä siksi, kun en ymmärrä. Czas na pana odniesienie się. Nyt voin antaa puheenvuoron komission edustajalle tähän loppuun. Thank you very much. Um, Kiitos. Ensin viittaisin mm, kertomukseen, koska tehtävämmehän täällä nimenomaan on esitellä kertomusta. Tämä on osa sitä prosessia, kun me arvioimme yhteisen maatalouspolitiikan erilaisia elementtejä. Tämä on yhteydessä esimerkiksi yksinkertaistamisehdotukseen, jonka hyväksyimme viherryttämisestä delegoiduilla säädöksellä. Ensinnäkin tästä kertomuksesta. Tarkoitus on antaa teille käsitys tilanteesta, kun ensimmäinen ja toinen vuosi on nyt takanamme. Miten jäsenvaltiot ja viljelijät ovat noudattaneet ekologista alaa koskevia velvoitteita? Kyse on siis tilanteesta jäsenvaltioissa Yli 90 prosenttisesti kyse on mahdollisesti tuotantokäyttöön soveltavasta alasta, jonka viljelijät ovat valinneet. Kun katsomme muita seikkoja, esimerkiksi näitä maisemapiirteitä, jotka voisivat olla hyödyllisempiä äh, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Tarkoitus olikin tarjota kannustimia ja poistaa sellaisia elementtejä, jotka nyt estävät viljelijöitä, jotta he voisivat valita tämän tyyppisiä toimia joita nyt tässä paketissa on ehdotettu, sehän ei sisällä pelkästään kasvinsuojeluaineiden käyttökieltoa, vaan kyse on kattavasta paketista, jossa on myös muita elementtejä mukana. Eikö tämä nyt toimi? Kun arvioimme vaikutuksia, niin korostan sitä, että toistaiseksi arvio on teoreettinen. Me emme tietenkään tyydy pelkästään tällaiseen katsaukseen teoreettisesti. Kyse on siis hypoteesista, mutta meillä ei ole riittävästi tietoa vielä tässä vaiheessa. Meidän EFA-laskurimme tulisi tämä laskea lopullisesti, mutta olemme nyt käytettävissä olevien tietojen pohjalta laskelmat tehneet. Ja kun vierryttämistä arvioidaan nyt toista kertaa ja sitten 2018 yhteistä maatalouspolitiikkaa syvällisemmin arvioidaan, niin voimme antaa teille kattavamman käsityksen siitä, miten jäsenvaltiot ovat erilaisia välineitä yhteisessä maatalouspolitiikassa tältä osin käyttäneet. Omassa puheenvuorossani korostin sitä, että ekologisten alojen tärkein tarkoitus on suojella biologista monimuotoisuutta. Se, että kasvinsuojeluaineita ei käytetä näillä aloilla, tarkoitus on vahvistaa tavoitetta luonnon monimuotoisuudesta. Haluamme myös tukea valkuaiskasvien tuotantoa 8 miljoonaa hehtaaria viljelyalaa. Alle 40 prosenttia tarkoittaa siis typensitoja kasveja, eli kyllä Euroopassa on riittävästi mahdollisuuksia tuottaa valkuaiskasveja. Ei pidä kuitenkaan sekoittaa tässä toisaalta valkuaiskasvien tuotantotarpeita ja toisaalta luonnon monimuotoisuuden säilyttämistarpeita. Kyse on siitä, mitä välineitä meillä on käytössämme, miten voimme kannustaa jäsenvaltioita käyttämään olemassa olevia välineitä, jotta pääsemme niihin tavoitteisiin, joita olemme yhdessä maatalouspolitiikassa yhdessä määritelleet tälle kaudelle. Totta kai voimme puhua siitä, missä määrin se paketti, jota nyt on ehdotettu delegoiduissa säädöksissä yksinkertaistamiseksi, täyttää nämä tavoitteet. On seikkoja, jotka yksinkertaistavat valintoja näin tarjoamme kannusteita, kannustimia viljelijöille esimerkiksi käyttämään enemmän piirteitä. Jos nyt mennään aivan yksityiskohtiin, esimerkiksi minkä verran pensasaitaa on ja niin edelleen, niin sitten vain monimutkaisuus lisääntyy viljelijöiden työssä. Mainitsin, että delegoitu säädös yksinkertaistamisesta ja viherryttämisestä on tarkasteluvaiheessa. Varmasti meillä on mahdollisuus keskustella vielä yksityiskohdistakin enemmän. Tästähän on jo puhuttukin, mutta olemme valmiita tulemaan takaisin vieraksenne ja keskustelemaan tämän säädöksen elementeistä. Kiitos. Kiitos, herra johtaja. Annan puheenvuoron vielä edustaja Dessille, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan tässä komission edustajalle antaa vielä evästykseksi matkaan seuraavaa. Me olemme pyytäneet komissiolta esittämällä, esittämään delegoidut säädökset erikseen Eh, Houkan ei ollut valmis siihen, että nämä 14 esiteltäisiin erikseen. Mielestäni tässä Euroopan eh, parlamenttia taas jälleen aliarvioidaan, kun kaikki 14 on paketoitu yhteen. Eh, minä tulen ainakin tekemään kaikkeni sen puolesta, että me palautamme paketin komissiolle, ei käy meille, parlamentin valtaoikeuksia ei saa polkea, laitetaan komissio kuriin. Ja tosiaan se, mitä te sanoitte täällä typpiä sitovista kasveista, teillä ei ole minkäännäköistä tietoa, ei aavistustakaan siitä, mikä tilanne on kentällä. Minua kyllästyttää se, että tänne on pokkaa tuollaisilla virkamiehillä tulla puhumaan, kun eivät tiedä itse asiasta yhtään mitään. Proszę tak, do tematu będziemy wracać. Hyvät kollegat, me palaamme hyvinkin nopeasti tähän aiheeseen. Albert, olet aivan oikeassa. Sinä olet yhteydessä viljelijöihin, kentän toimijoihin, tiedät miten asiat siellä hoidetaan, eli ymmärrät mikä tilanne on. Meille on hyvin tärkeää, että saamme viherryttämiseen aikaiseksi yksinkertaistamista. Tämän täytyy olla myös näkyvää meidän toimiemme kautta, eli meidän on toimittava päättäväisesti. Päättäväisyys näkyy kyllä Albertin toimissa, eli kiitos näistä tiedoista, tästä keskustelusta. Niin kuin sanoimme, palamme tähän aiheeseen hyvinkin nopeasti. Me kirjaamme ylös esitetyt kommentit Nämä kommentit tulevat kollegojen kautta, mutta juontavat juurensa viljelijöiden kommentteihin ja näkemyksiin. Ja olen varma, että ne muutokset, joita me haluamme äh, toteutettava, menevät oikeaan suuntaan. Tämä on aivan varmaa. Kiitos herra johtaja. Tämä kohta on nyt käsitelty loppuun. Kiitos kaikille keskustelun osallistuneille. Nyt esityslistan kohtaan seitsemän. Komission edustajan esitys komission tutkimuksesta maatalouden toimialakohtaisista organisaatioista EU:ssa. Valiokunta on pyytänyt tutkimusta siitä, miten toimialakohtaiset organisaatiot tekevät yhteistyötä maatalouden alalla, minkälaiset järjestelyt on käytössä kansallisesti Olemme halunneet perehtyä nykytilanteeseen, eroihin eri jäsenvaltioissa ja myös siihen, mitkä ovat viljelijöiden tarpeet järjestäytymiselle. Olemme puhuneet jo aiemminkin aiheesta. Meidän on pohdittava, mikä on näiden organisaatioiden merkitys koko elintarvikeketjussa. Ja näitä organisaatioitahan tulisi vahvistaa, jotta voitaisiin varmistaa tuottajille myös suurempi osuus tuloista. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto saa puheenvuoron. Siellä huolehditaan juridisista kysymyksistä. Rouva Kleeman, olkaa hyvä. Te olette vastuussa tästä esityksestä. Thank you, Chair, and thank you also to the... Kiitos puheenjohtaja, kiitos Euroopan parlamentille siitä, että olette niin kiinnostuneita näistä toimialakohtaisista organisaatioista, joista olemme säätäneet yhteisissä säännöissämme. Niin kuin puheenjohtaja sanoi, näillä järjestöillä voi olla merkittäviä tehtäviä. Ennen kuin menen itse tutkimukseen, jonka Leivahningen yliopisto ja Acadia International toteuttivat, niin aivan lyhyesti haluan muistuttaa mitä nämä toimialakohtaiset organisaatiot merkitsevät. Me puhumme itsesäätelyvälineestä silloin, kun kyse on toimialakohtaisista organisaatioista. Tammikuussa riippumaton asiantuntijaryhmä on käsitellyt kysymystä ja on kyse monenmoisista toimista tuottajajärjestöjen suhteen, mutta hyvin vähän käsitellään toimialakohtaisia organisaatioita. Miksi tilanne on tällainen? Yksi perustelu tälle on se, että on oltava tietoinen, minkälaista vertikaalista yhteistyötä eh, tehdään toimialakohtaisissa organisaatioissa, mitä ne voivat tehdä, mitä ne eivät voi tehdä. Kalvolla todetaan, että ensin on korostettava sitä, että kyse on vertikaalisista toimijoista. Toimialakohtaisessa organisaatiossa tuottaja taho on edustettuna, myös jalostajat ja vähittäismyyjät ovat siinä mukana. Tutkimuksessa käy selville se, että suurin osa järjestöistä EU:ssa e on niin sanottuja lyhyitä järjestöjä, organisaatioita. Nämä lyhyet IBO, toimialakohtaiset organisaatiot, kattavat vain tuotannon ja jalostuksen. 123 tunnustettua toimialakohtaista organisaatiota EU-ssa toimii vain 18 kattaa myös modernin vähittäissektorin, ja tämä on hyvin mielenkiintoinen yksityiskohta. Tutkimus on saanut paljon huomiota osakseen. 20. 4. maaliskuuta järjestimme eh, työryhmän ja oli mielenkiintoista nähdä, että monet eh, vähittäisjärjestöt halusivat eh, osallistua konferenssiin. Tärkeää on vastata parlamentin esittämään kysymykseen, minkälainen tehtävä, minkälainen rooli näillä organisaatioilla on. Että oikeastaan voimme lähteä käänteisesti liikkeelle, mitä nämä organisaatiot eivät voi tehdä. Yhteinen markkina järjestelysäännöstö toteaa, että ne eivät itse voi toimia kaupallisesti. Eli ei saa tuottaa, ei saa jalostaa. Tämä on määrätty asetuksessa ja tämä on aivan ymmärrettävä säännös kilpailulainsäädännön näkökulmasta, jos koko elintarviketuotantoketju on edustettuna yhdessä huoneessa ilman kuluttajaa, niin tilanne voi olla aika ongelmallinen, jos kyse on samanaikaisesta tuotannosta ja jalostuksesta. Eli näillä organisaatioilla on toisen tyyppinen rooli verrattuna tuottajajärjestöihin. Kyse on kuitenkin vuoropuhelun foorumista, tutkimuksesta, tiedon jakamisesta, parhaiten käytänteiden jakamisesta ja ennen kaikkea siinä, että ne toimivat jäsenvaltioiden keskustelukumppaneina. Nämä järjestöt haluavat puhua myös meille, Euroopalle. Niitä on ollut jo pitkään olemassa, jo ennen vuotta 2013 vihannes- ja hedelmäsektorilla 2013 vuonna säännöt näistä organisaatioista tehtiin sitten horisontaalisiksi. Tutkimuksessa on perehdytty kaikkeen tähän. Mitä tällä hetkellä on käynnissä? Tutkimus perehtyi siihen, minkälaista kansallista lainsäädäntöä on olemassa toimialakohtaisista organisaatioista – mitä kentällä tapahtuu, miten eri jäsenvaltioissa toimitaan eri aloilla, miten järjestöt toimivat, mitä ne tekevät ja mitkä ovat ne edut, joita nämä organisaatiot voivat tuottaa viljelijöille. Koituvatko edut pelkästään viljelijöille vai onko etua koko elintarviketuotantoketjulle? Mitkä ovat niitä eteenpäin vievät voimat? Mitä ne tarvitsevat toimijakseen? Rahoitus Tämä ei varmaankaan tule yllätyksenä. On yksi merkittävistä taustatekijöistä, eteenpäin ajavista voimista. Yhteisen markkinajärjestelyn säätely on tässä suoraan sovellettavissa. On mielenkiintoista havaita, että vuodesta 1975 lähtien Tietyissä jäsenvaltioissa, nimenomaan Ranskassa, on säädelty tällä alalla toimintaa. Myös Alankomaissa aikoinaan oli vertikaalista järjestäytymistä, mutta kyse oli julkisen sektorin toiminnasta. Tällä hetkellä toiminta on yksityistä. Meillä on vain kaksi-kolme järjestöä Ranskassa, jotka edelleenkin ovat ikään kuin osa hallitusta. Hallitus on edustettuna niitä johtokunnissa, mutta ne ovat kuitenkin yksityisiä luonteeltaan. esitetään sääntöjä sille, että maksuja esimerkiksi tunnustetaan ja harmonisoidaan. Maksut ovat jäsenvaltioiden asia, mutta miksi tämä tunnustaminen on niin tärkeää? Kyse on kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta silloin, kun nämä järjestöt tunnustetaan ainakin jossakin määrin. Varmasti muistatte, mitä jo aiemmin sanoin, eli on kielto tuottaa ja jalostaa näillä järjestöillä on myös sellainen sääntö, että markkinoita ei voi jakaa toimijoiden kesken, kiintiöitä ei saa määritellä eikä hintoja mm, sopia. Kontekstissa kyse on myös kyse siitä, että täytyy muistaa kilpailun säännöt. Toimialakohtaiset organisaatiot mm, määrittelevät myös näitä maksuja. Meillä on sääntöjen laajentamismahdollisuus. Organisaatiot voivat esimerkiksi kehittää standardeja vaikkapa melonin koosta. Ja sitten tällainen toimialakohtainen organisaatio voi kääntyä jäsenvaltion puoleen. Jäsenvaltio sitten laajentaa sopimuksen koskemaan myös muita toimijoita. Vaikkakaan tuottaja ei ole mukana toimialakohtaisessa organisaatiossa, niin sitten sen määrittelemiä sääntöjä täytyy noudattaa ja maksujen suhteen tämä laajentamismahdollisuus on vielä ilmeisempi. Eli jäsenet maksavat toiminnasta, mutta jos sitten havaitaan, että hyvää työtä tehdään koko alan puolesta, voi kääntyä jäsenvaltion puoleen. Kaikki jäsenvaltiothan eivät tietenkään tällä tavalla toimi, mutta jäsenvaltiolta voi sitten pyytää, että jopa muut kuin jäsenet joutuvat osallistumaan toiminnan rahoittamiseen. Vain 19 jäsenvaltio on hyväksynyt lainsäädäntöä näistä toimialakohtaisista organisaatioista ja niiden rahoittamisesta. Näistä 19 vain kahdeksan jäsenvaltiota on tunnustanut toimialakohtaiset organisaatiot. Tunnustamisen pohjalta järjestöt voivat sitten hyötyä siitä, että aina ei välttämättä noudateta kilpailulainsäädäntöä. Näette listan jäsenvaltioista. Espanjassa 63 järjestöä toimi tällä hetkellä. 2016 tässä tuoreimmat tiedot ja 27 järjestöä toimii Espanjassa ja Unkarissa, Italiassa, kolme Alankomaissa, neljä viisi Romaniassa ja jokunen neljä tai viisi toimii Portugalissa. Miksi sitten 119 plus 4? Ranskassa jotkut järjestöt on tunnustettu kansallisten sääntöjen mukaisesti. Konjakki ja etanat tuotteina eivät ole eh, varsinaisia maataloustuotteita CMO-asetuksen mukaisesti, määritelmän mukaisesti. Järjestöt toimivat kansallisesti, osa alueellisesti, ennen kaikkea viiniviljelyalalla ja myös hedelmä- ja vihannes- ja maitotaloustuotealalla mielenkiintoista kehitystä on tapahtunut sitten tämän tarkasteluajankohdan. Tupakka-alalle on syntymässä eh, jäsenvaltioiden välinejärjestö, tämän Italia on tunnustanut, ja Saksa ei ole niinkään puolustanut tähän mennessä näitä toimilakohtaisia organisaatioita ja niiden tunnustamista, mutta nyt on tunnustettu ensimmäinen sokerialan organisaatio. Palaan tähän aiheeseen hetken kuluttua historiallisesti toimialakohtaisia organisaatioita on muodostettu sen takia, että usein ala on joutunut kriisiin. Organisaatiot ovat olleet ikään kuin vastaus kriisitilanteeseen. Nyt kun tämä sokerialan järjestö Saksassa on tunnustettu ja on kysytty tälle syytä, niin vastaus oli, että halutaan hyötyä kilpailusääntöjen poikkeuksesta ja halutaan olla valmiina näihin mahdollisuuksiin. Mikä sitten tekee toimialakohtaisen organisaation toiminnasta järkevää? Totta kai kyse on rahoituksesta. Espanjassa olemme havainneet, että valtiota, valtio rahoittaa toimintaa. Rahoitusta voidaan laajentaa myös maksupohjaiseksi. Eli Ranskassa on, ovat käytössä niin sanotut pakolliset vapaaehtoismaksut tässä tulot ovat huomattavia toiminnan rahoittamisen kannalta. Romaniassa esimerkiksi jotkut järjestöt toimivat alle 10 000 rahoituksen pohjalta. Jotkut järjestöt taas hyödyntävät yli miljoonan budjettia. Ranska on tottunut siihen, että eri alat ovat hyvin edustettuina näissä organisaatioissa. Jotkut maat ovat vasta lähdössä liikkeelle tutkimuksessa kuitenkin vahvistui se, että tarvitaan rahoitusta, jotta asiat toteutuisivat ja rahoitusta todellakin tarvitaan. Monet organisaatiot, kun niiltä kysyttiin tavoitteista, haluavatko ne toimia muutoksen äh, tukijoina. Kyse ei ole pelkästään hyödyistä viljelijöille, vaan kyse on koko ketjun hyödyistä. Eli eh, toivottavasti nämä hyödyt, jotka koituvat koko elintarvikeketjulle, koituvat viime kädessä myös viljelijälle. On esimerkiksi sopimusmalleja, joita yksittäiset viljelijät ja tuottajat voivat käyttää. Tämä on sellainen työn sarka, jossa toimialakohtaiset organisaatiot ovat olleet pitkään mukana. Nyt ne tekevät myös paljon tutkimusta, josta koituu hyötyä koko ketjulle, tuote, tuotteen äh, näkökulmasta. Äh, julkinen taho yleensä pitää näistä järjestöistä sen takia, että koko ala sitten voi puhua yhdellä äänellä, kun sektoria säännellään. Ikävä kyllä en todennut aikaisemmin sitä, että jossakin jäsenvaltioissa on havaittu kuudessa seitsemässä jäsenvaltiossa, Ranska, Italia, Espanja, Malta, Kreikka, on havaittu, että siellä on todettu, sanottu, että halutaan vain yksi organisaatio per tuote, kategoria tai ala. Eli jäsenvaltio toivoo, että ala puhuisi yhdellä äänellä. No, miksi sitten tietyt jäsenvaltiot eivät ole säätäneet lakia ja miksi jäsenvaltiot eivät ole näitä organisaatioita tunnustaneet? Tutkimuksella me ja te halusimme sitä, että keräisimme tietoja tässä ei ollut mitään sääntelypyrkimystä vaan kyse oli siitä, että rauhallisesti keräämme tiedot ja katsotaan, mikä tilanne on. Toimialakohtaisia organisaatioita ei ole välttämätöntä perustaa, jos muutoin järjestelmä toimii. Olemme kuitenkin havainneet, että tietoisuudessa on puutetta. Jäsenvaltiot eivät osaa auttaa välttämättä toimijoita, ja tämä on suuri este tämän alan uudistuksille. Tietyissä jäsenvaltioissa on myös epäluottamusta kilpailulainsäädännön takia. Kroatiassa olemme havainneet, että tuottajajärjestöt, eli siis perustuottajien järjestöjäkään ei edes tunnusteta. Miten sitten voidaan päästä tällaisen toimialakohtaisen organisaation ja järjestäytymiseen? 85-90 prosenttia perustuotannosta äh, tulisi olla edustettuna toiminnakohtaisessa organisaatiossa, eli maataloustuottajilla tällä hetkellä on todellakin sananvaltaa näissä järjestöissä. Jos tuottajat eivät ole järjestäytyneitä, niin ei sitten varmaankaan saada aikaiseksi myöskään toimialakohtaista organisaatiota. Joissakin jäsenvaltioissa on jo nyt suuria vertikaalisia rakenteita markkinoilla. Esimerkiksi Saksassa on varsin vahvat yhteistoiminnalliset rakenteet tietyillä aloilla. Ja sen takia on katsottu, että ei ole syytä lähteä tunnustamaan toimialakohtaisia organisaatioita virallisesti. ottaa päätän puheenvuoroni aivan heti. Mikä sitten vaikuttaa toimialakohtaisten organisaatioiden toimintaan ja sen vaikuttavuuteen. Totta kai sen laajuus ja koko. Monet jäsenvaltiot pitävät suuremmasta koosta, mutta voi olla, että äh, sisäisesti toimialakohtaisessa organisaatiossa suuri koko vaikeuttaa työtä. Tutkimuksessa havaittiin se, että organisaatiossa tehdään työtä konsensuspohjaisesti. Toki voidaan äänestää mutta sitä ei haluta. Jos täytyy äänestää sopimuksesta, niin sehän osoittaa, että konsensus ei vallitse. Eli minkälainen sopimus saadaan aikaiseksi, jos on tehtävä sopimus vaikkapa tuottajasektoria vastaan tai jakeluketjua vastaan? Toimialakohtaisessa organisaatiossa sanotaan aina, että työ on konsensuspohjaista. Eli mitä vähemmän kokkea, niin sen parempi soppa. Totta kai toimialakohtaisen organisaation täytyy myös tietää, mitä siellä varsinaisesti tehdään, mitä voidaan tehdä ja mitä sen tulisi tehdä. Eli mm, sääntöjen tulee olla selkeitä sen toiminnan kannalta että myös kilpailulainsäädännön kannalta. Ranskassa järjestelmä on ollut käytössä pitkään, se näyttäisi toimivan varsin hyvin. On jatkuvia yhteyksiä siitä, miten sääntöjä voitaisiin laajentaa, miten maksuja voitaisiin laajentaa – ja tämä osoittaa, että koko ketju toimii paremmin ja myös toimialakohtainen organisaatio toimii paremmin. Tutkimuksessa havaitsimme myös, että avoimuus on tärkeää. Jos halutaan saada myös ulkopuolisia toimijoita mukaan maksamaan toiminnan kustannuksia, ja jos halutaan, että sitten muutkin hyväksyvät tämän standardikokoisen melonin, niin sitten tarvitaan avoimuutta. Tämä tuli vahvasti esiin tutkimuksessa ja sen tuloksissa. En halua toistaa kaikkea, mitä kalvolla todetaan, mutta onko toiminnakohtainen organisaatio, organisoituminen hyvä asia? Kyllä, jos tiedetään, mitä tehdään, jos puhutaan yhdellä äänellä ja jos on myös vastapuoli julkisella puolella, joka ymmärtää toimialakohtaisen organisaation roolin. Kiitos. Za prezentację. Kiitos tästä puheenvuorosta, tästä esityksestä, joka on hyvin tärkeä ja mielenkiintoinen. Kiitos myös teidän innokkuudestanne, joka tähän esitykseen heijastui. Te olette sitoutunut työhönne ja tätä oli oikein miellyttävää kuunnella. Nyt voimme kuunnella jäsenten puheenvuorot. Edustaja Dantan, joka on markkina-asiantuntijamme. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää komission edustajaa, joka esitteli meille tämän tutkimuksen. Totta kai kiitän häntä innokkuudesta, mutta myös siitä, että tutkimus on toteutettu. Se esittää meille, minkälaisia mahdollisuuksia tällaisessa välineessä on. Vuonna 2013 otimme käyttöön työkalupakkiin eh, tämän alan toimijoiden ja jäsenvaltioiden käyttöön. Katsotaan, mitkä ovat sitten kansallisessa tilanteessa kaikista soveliaimmat välineet. Kenties näistä välineistä ei ole riittävästi tietoisuutta. Parlamentti kenties voi komissiota auttaa siinä, että saisimme dynaamisempaa politiikkaa niin, että nämä markkinasääntelyvälineet olisivat paremmin tiedossa ja tunnettuja. Voitaisiin ennakoida kriisitilanteita, ja jopa mahdollisesti välttää kriisejä ennakkoon. Tästä Ranskan esimerkki, joka varmasti on kuvaava esimerkki, nimittäin champagne. Champagne-alalla äh, on toimialakohtainen organisaatio äh, vuodesta 1941 saakka toiminut. Ja nimenomaan tämä organisaatio on mahdollistanut sen, että on champanjan tuotannossa saatu kansainvälistä suojelua ja kansainvälistä tunnettuutta tuotteelle – Tämä on kaikista pisimmälle viety esimerkki, mutta Italiassa ja Espanjassakin on vastaavia organisaatioita esimerkiksi hedelmätuotannon alalla. Ja ne mahdollistavat sen, että koko ala pääsee eteenpäin myös teknisesti. Totta kai tutkimus tämä mahdollistaa, mutta myös sen, että markkinoille voidaan uusiutua ja sopeutua kehitykseen. Eli avoimuutta tarvitaan. Tämä väline on yksi väline, se ei ole mikään ihmelääke, mutta sitä voidaan käyttää tarpeiden mukaisesti. Minä taas ajattelin, että champagne tunnetaan vain sen takia, että se on niin hyvää. Nyt edustaja Belder. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissiolle erittäin informatiivisesta esityksestä. Lämpimät kiitokset. Haluaisin äh, tässä nostaa esiin äh, näiden äh, organisaatioiden tunnustamisen, maatalouden toimintakohtaisten organisaatioiden tunnustamisen. Nyt ei näyttäisi olevan tulkausta ranskan kielen. Toivottavasti ongelma ratkeaa. Olkaa hyvä. Eh, nogmaals, ik, ik... Niin vielä voin aloittaa ehkä alusta. Tosiaan tällainen mm, erityinen kysymys liittyen äh, näiden toimialakohtaisten organisaatioiden tunnustamiseen. Nythän äh, eri, minkä tahansa alan äh, artiklassa, asetuksen artiklassa yksi liitteessä yksi luettelosta löytyvä järjestö tai organisaatio voidaan perustaa, mutta mielestäni tämä luettelo ei ole loogisesti järjestelty. Kun ajatellaan vaikkapa oman maan ja alankomaiden maatalousalaa, niin he haluavat viljelykasveille yhden organisaation, jotta e, viljelykasviorganisaatio voi e, tehdä e, yhteistä tutkimusta, mutta viljely alalla jouduttiin turvautumaan kolmeen eri sektoriin, koska esimerkiksi omenat olivatkin sitten tässä komission luettelossa tai järjestelyssä mm, toisaalla. Eli eikö tämä komission luettelo oikeastaan perustu pikemminkin interventioihin, eli vanhaan, vanhanaikaiseen järjestelmään. Eikö sitä voitaisi päivittää ja parantaa eh, tätä jaottelua? Eh, tämä on todellinen ongelma esimerkiksi meillä tosiaan Alankomaissa, johon törmättiin. Ja, ja kiitokset hyvästä esityksestä, mutta kuulisin tästä meillä näin lisää tästä jaottelusta. Kiitoksia. Haluan minäkin kiittää komission edustajaa tästä esityksestä. Itsekin olen hyvin innostunut siitä, minkälainen rooli maatalouden toimialakohtaisilla organisaatioilla voi olla vaikkapa elintarvikeketjussa omassa maassani niin e- Espanjassa. Tähän viittasi Dantankin jo vuodesta 1994 meillä on ollut toimialakohtaisten organisaatioiden, kuten pöytäviini, oliiviöljy, peruna, Ähm, organisaatioille omat säännöt ja määritelmät. Ja tämä, nämä organisaatiot ovat saaneet äh, äh, hyvin paljon aikaan. On saatu aikaan sopimuksia, konsensusta näillä aloilla viimeisten kymmenen vuoden aikana. Me siis äh, esimerkiksi Riohan alueella, omalla alueella, pidämme kovasti näistä toimialakohtaisista organisaatioista. Ne ovat tehneet erinomaista työtä ja monia ongelmia on niiden kautta vältetty. Ja Haluaisin kuulla, että miksi komissio katsoo, että vahvat osakunnat olisivat jotenkin ongelma toimialakohtaisille organisaatioille, koska minä ajattelisin toisin. Ajattelisin, että, esimerkiksi, että myös osuuskunnat voisivat osallistua, ähm, kun hyvin kiinnostuneita varmasti ovat, joten pyytäisin, että annettaisiin myös lisää ääntä niille ylipäätään Euroopan politiikassa ja päätöksenteossa. Äh, katson, että toimialakohtaiset äh, organisaatiot ovat todella äh, hyvä saavutus ja haluaisimme, että niiden rooli tunnustettaisiin ja että, sitä myös, että se myös säänneltäisiin. Ja tosiaan tämä Espanjan menestys voisi toimia esimerkkinä ihan niin kuin Ranskankin menestysalalla. Kiitos. Mehän kävimme valtuuskuntamatkalla Riohassa ja näimme, mitä te siellä teette. Tilanne oli oikein hyvä ja olimme oikein innokkaita. Dylai, olkaa hyvä. Haluan kiittää komission edustajaa tästä tutkimuksesta. On hyvä, että komissio on tarttunut tähän aiheeseen. Muistutan, että tämä oli yksi hintavolatiliteettiin puuttumiseen tarkoitetusta välineistä, josta äänestimme viime vuoden lopulla. Hankala on se, että esittely järjestettiin perjantaina ja silloin parlamentin jäsenet eivät voineet osallistua paikalle ja varmasti olisi ollut syytä korostaa tiettyjä seikkoja siinä yhteydessä. Totesit, että Ranskassa on pitkät perinteet tältä alalta. Minä olen 20 vuotta toiminut hedelmä vihannesalan toimialakohtaisessa organisaatiossa. Se teki teknistä työtä. Sitten, aivan niin kuin Michel Dantin juuri korosti, on sellaisia järjestöjä, jotka käsittelevät pikemminkin taloudellisia kysymyksiä. Aivan niin kuin edustaja totesi, kyse on sellaisesta foorumista, jossa elintarvikeketjun eri tahot, tuottajat, jalostajat, markkinoille tuojat, saattajat, tukkukauppiat, ost- ja toteuttavat keskukset voivat käydä näkemysten vaihtoa ja mahdollisesti myös tehdä sopimuksia ensinnäkin tuotteiden laadusta. Tämä on tae siitä, että markkinat ovat terveessä kunnossa. Meidän tulisi rohkaista, ja tämä on nimenomaan komission roolina, toi, rohkaista markkinatoimijoita järjestäytymään toimialakohtaisen organisaation. Minä suosisin näitä pitkiä järjestöjä niin, että kauppakin otetaan huomioon. Muuten kuluttajien ääni jää kuulumatta. Edustaja Andreu. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää erinomaisesta työstä, jota komissio on tehnyt tässä aiheessa. En lähde toistamaan jo sanottua. Voin yhtyä edellisten puhujien kommentteihin. Tärkeä kysymys on totta kai tulokysymys ja lisäarvo. Eli täytyy olla asianmukaisia välineitä. Sitten omnibusasetus, joka täällä mainittiin. Me äänestämme huomenna aiheesta. Meidän on oltava valppaina eh, tämän järjestön rajaamisen suhteen. Toisaalta on tuotanto, toisaalta jalostus, kaupallistaminen ja niin edelleen. Eli täytyy olla valppaana, miten nämä eri osa-alueet määritellään ja rajataan. Tulon jaossa niin ikään täytyy olla valppaana, että huomioidaan myös tuottajat. Tämä ei vapauta meitä sitä kysymyksestä, miten suhtaudumme epälojaaliin kaupankäyntiin. Äh, Eli äh, tässä ketjun loppuvaiheessa tällaiset vaarat vain kasvavat verrattuna alkutuotantoon. Eli järjestöjä kyllä tarvitaan, kun myös tulonjakoa määritellään kriisitilanteessa yhteisön tasolla. Madame Aguilera. Edustaja Aguilera, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Olen kovin tyytyväinen äh, tähän komission esitykseen toimialakohtaisista organisaatioista. Ei se ole mikään sattuma muuten, että tässä keskustelussa erityisesti ranskalaiset ja espanjalaiset ovat innokkaita käyttämään puheenvuoroja ja osallistumaan, koska niin Ranskassa kuin Espassakin meillä on erittäin, erittäin myönteistä kokemusta toimialakohtaisista organisaatioista ja muissa maissa varmaankin tulisi vahvistaa tätä toimintaa ja erityisesti tietenkin taustalla tulisi olla jäsenvaltion kannustinten ehkä, että näitä saataisiin aikaan, niin kuin tässä kollega jo totesi aiemmin, meillä Espanjassa menestys on ollut erittäin suurta, näin todella alakohtaisesti on onnistuttu monia ongelmia ratkaisemaan. Eihän tämä nyt mikään ihmelääke ole, mutta aika hyödyllinen markkinoita sääntelevänä elimenä ja toimintana. Ja minä mm, ehkä toteaisin, että kun toimialakohtaisista organisaatioista puhutaan, niin olisi hyvä, että koko elintarvikeketju aina alkutuotannosta jakeluun asti olisi mukana eli niin sitten tukkukauppa kuin vähittäiskauppakin siellä toisessa päässä. Joten mitä pidempi tämä ketju ikään kuin on, mitä kattavampi se on, niin sitä parempia. Eurooppalaista sääntelyä ja normistoa tulisi ehdottomasti myös vahvistaa, koska näin, kun puhutaan sisämarkkinoista, yhtenäismarkkinoista, niin tarvittaisiin ehkä näitäkin toimialakohtaisia organisaatioita varten laajempaa eurooppalaista säännöstöä. Kiitoksia. Edustaja Nicholson. Thank you very much indeed, Chairman. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Minun on myönnettävä, että toimikalakohtaiset organisaatiot, niihin tutustuin, kun teimme tätä maitopakettia. Radantaan on oikeassa. Sitä ei tunneta riittävästi varmastikaan ainakin tietyissä jäsenvaltioissa. Silloin tein hirveästi tutkimusta omassa jäsenvaltiossa ja oli vaikea löytää mitään tällaista. Ja tämän päivästä keskustelusta käy ilmi, että Ranskassa ja Espanjassa tämä on laajalti käytetty valine – Onko tässä nyt joku eh, jakolinja pohjoisen ja etelän välillä? Onko tämä yleisempää pohjois- eteläisimmissä jäsenvaltioissa? Tätä voisimme komissiolta kysyä. Onko tälle joku syy vai eivätkö jotkut jäsenvaltiot vaan olla yhtä innostuneita tästä kuin muut? Eivätkä ole eh, nähneet, että tämä on väline, jota ne voivat käyttää. Eh, kilpailussa Tämä on mielenkiintoista. Minä vain pohdin, että pidetäänkö näitä kilpailijoina osuuskunnille. Onko tämä ehkä syy sille, miksi niitä ei käytetä joissain jäsenvaltioissa? Kilpailevatko ne osuuskuntien kanssa? Minua vain kiinnostaisi tietää tämä. Mikä vastaus tähän kysymykseen olisi, koska minusta vaikuttaa, että tämä mm, voisi olla asia, joka joillain alueilla toimii hyvin. Nyt olemme kuulleet Riohasta ja Champagneasta. Kyllä tätä pitäisi tarkastella. Kiitoksia. Hyvät kollegat, nyt puhujalista on käyty loppuun. Annan uudelleen puheenvuoron vielä komission edustajalle, että hän voi vastata hänelle esitettyihin kysymyksiin, muun muassa Nikolsonin juuri esittämään kysymykseen. Eli millä aloilla tämä on hyvä väline? Missä määrin se mahdollistaa sen, että voidaan täydentää jo markkinoilla toimivia rakenteita? Onko olemassa kilpailua muiden olemassa olevien rakenteiden kanssa? Tässä oikeastaan ne kysymykset, joihin haluaisimme saada vastauksen. Olkaa hyvä. Kiitoksia äh, puheenjohtaja. Kiitoksia näistä äh, hyvistä kysymyksistä. Herra Danton ja Rova Gilera aivan mm, kummatkin sanoivat, että jäsenvaltion on tehtävä tietoinen päätös kyllä vai ei ja millä tavoin tätä välinettä käytetään. Ja itse asiassa näin tutkimuskin sanoo. Äh, te sanoitte, että tätä hyödynnetään niin kuin se teille sopii. Se kuulostaa hyvin yksinkertaiselta, mutta se on hyvin tärkeää. Me emme minun mielestäni voi siirtää jonkun jäsenvaltion mallia kaikkiin muihin jäsenvaltioihin. Itäisissä jäsenvaltioissa voi olla toisenlaisia huolia kuin maassa, joka on käyttänyt toimialakohtaisia organisaatioita jo yli 40 vuotta. Tämän tutkimuksen tuloksena on se, että pitää olla jonkinlainen konsepti toimialakohtaista organisaatiosta. Ei, tämä tarkoittaa, että organisaatio itse ei päätä, mikä sen rooli on, vaan sen on keskusteltava tästä roolista muiden äm, ketjun operaattorien kanssa, jotka eivät ole organisaatiossa mukana ja sitä ennen vielä jäsenvaltion kanssa. Joten jäsenvaltiolla on kyllä roolinsa tässä kuinka paljon tietoisuutta olisi lisättävä. Puhuitte myös Ranskasta ja Champanian toimialakohtaista organisaatiosta ja yksi sivu juone on se, että näitä hienoja toimialakohtaisia organisaatioita luodaan nimenomaan viinialalle ja champagnea toimialakohtainen organisaatio on hyvä esimerkki johtuen tästä kriisimodaliteetista. Näitä organisaatioita on luotu erityisesti kriisiaikoina, mutta Saksan sokeriala on hyvä esimerkki. Niitä luodaan nyt myös tulevien kriisien ehkäisemiseksi tai e, jotta voidaan hyödyntää e, yhteisten markkinajärjestelyjen välineitä, jos kriisi e, syntyy. Me tiedämme tämän artiklan, joka keskeytettiin, kun maitokriisi alkoi. Meillä on järjestöjä, jotka voivat toimia kriisimoodissa ja sokeriala sanoi meille, että me emme voi järjestäytyä vasta sitten, kun kriisi syntyy. Meidän on oltava olemassa ennen kuin kriisi syntyy, joten se on olemassa alan välineenä, kun olosuhteet eivät ole enää niin hienot. Tämä on hyvä ajatus, mutta tietenkin on katsottava, mikä kontekstiin sopii. Sitten kysymys siitä, että olenko samaa mieltä siitä, että äm, yhteiset markkinajärjestelyt ovat loogiset. Minun äh, tehtäväni ei ole sanoa, että se mitä Euroopan lainsäätäjä on tehnyt ei ole johdonmukaista komissiosta, kun tulen. On totta, että rajat rajoituksia on yhdelle alalle. Tiedämme tämän alakomalaisen esimerkin. Se, että tuotteita siirretään yhdeltä alalta toisille, on ongelma. Ja sitten jos katsotaan tätä tuotelistoja, on esimerkiksi ihan tällaisia primäärituotteita, on sitten jogurttia, jossa jos siinä on sokeria, niin se ei ole maataloustuote, jos sitä ei ole, niin se on, tai toisinpäin. On siis asioita, jotka tekevät tästä vaikean johtuen näistä tiukoista säännöistä. Kun jäsenvaltiot kysyvät meiltä, onko mitään joustovaraa, niin me emme ole voineet sanoa, että sääntöjä tulkitsemalla tätä voitaisiin laajentaa. Säännöt ovat aivan selvät, että pitää, tämä pitää koskea yhtä maatalouden alaa, mutta minä en halua tätä päättää ja loppujen lopuksi tuomioistuimen pitäisi päättää, jos tämä koskaan kyseenalaistettaisiin. Sitten kysymys liittyen Riojaan Espanjassa. Ehkäpä kommenttini ei ollut täysin selvä. Miksi ähm, osuuskunnat ovat este. Äh, tämä liittyy myös herra Nicholsonin kysymykseen, onko kilpailua äh, toimialakohtaisten organisaatioiden ja osuuskuntien välille. Äh, no oikeudellisesti ei tietenkään. Voi olla osuuskuntia ja toimialakohtaisia organisaatioita. Uskoisin myös, että niiden funktio voi olla hyvin erilainen. Jos sovellamme osuuskunnan määritelmää, niin kuin vuoden 2012 osuuskuntatutkimuksessa, jossa sanotaan, että osuuskunta on omist käyttäjien omistama, käyttäjien hallinnoima, käyttäjiä hyödyntävä, hyödyttävä niin silloin tietenkin toimialakohtaisen organisaation työ voi olla täydentävää. Toimialakohtainen organisaatio menee laajemmalle, se tekee hyvin paljon asioita alalle, markkinatutkimusta, tutkimusta, myynnin edistämistä. Niin, kyllä näitä voi olla rinta rinnan ja näin myös onkin. Ja Saksan edustajakonferenssilla, joka todella järjestettiin perjantaina, pyydän anteeksi, niin Saksan edustaja sanoi, että johtuen tästä osuuskuntarakenteesta Saksassa kukaan ei oikeastaan ajatellut, että tälle on tarvetta, koska eh, joitakin aspekteja katettiin jo osuuskuntien olemassaolella. mutta nyt kun näette tästä Saksan esimerkistä, niin eivät nämä sulje toisiaan pois uskon vain, että sääntöjen ja roolien on oltava selkeästi määriteltyjä. Osuuskunnat tekevät eri asioita kuin toimialakohtaiset organisaatiot, ainakin minun mielestäni. Sitten oli vielä jotain. No on vain tarkistettava. Onko tässä joku jakolin ja pohjoisen ja etelän välillä? No en minä tästä ole niin varma. On totta, että Ranska ja Espanja ovat niitä maista, joissa on eniten toimialakohtaisia organisaatioita, mutta nyt meillä on maita kuten Unkari ja Romania. On totta, että pohjoisemmissa maissa, myös Tanskassa, ei ole suurta kiinnostusta. Sanoisin, että tämä johtuu ehkä ihan vain siitä, että osuuskunnat ovat olleet menestyksekkäitä siellä ja kukaan ei ole edes ajatellut tätä, mikä johtaa tähän tunnettavuusaspektiin. Jo monet teistä sanoivat, että täytyisi lisätä tietoisuutta näistä asioista enemmän. Olemme samaa mieltä ja tässä konferenssissa näimme, että ihmiset mielellään tulivat paikalle, mutta tietoisuuden lisääminen ei ole pelkästään EUn rooli. Meidän on korostettava tätä. Jos haluamme, että tämä toimii, niin jäsenvaltioiden viranomaisten on myöskin tuettava tätä hanketta, koska tämä tunnustamisprosessi voi olla raskas tai helppo. Asiat voi selittää paikalliskielellä tuottajille tai sitten ei. Meillä on tärkeä tehtävä, mielellämme kuulemme näkemyksenne siitä, mitä voi tehdä, mutta ei nyt pidä kaikkea kaataa komission niskaan, että komission on vietävä tätä hanketta eteenpäin. Kyllä sen on mentävä pidemmälle. Pidemmät ketjut, eivätkö ne ole tärkeitä ja eikö meidän pitäisi selittää, että toimialakohtaiset organisaatiot tekevät eri asioita. Olemme todellakin sitä mieltä, että mitä pidempi ketju, sen parempi. Ja jos kuulette toimialakohtaisia organisaatioita, jotka ovat lyhyitä, sanovat, että on itse asiassa harmi, että vähittäisala ei ole täällä. Ja ainoa myynteinen asia oli se, että konferenssissa vähittäisala ala oli hyvin kiinnostunut, eli on valoa tunnelin päässä, mutta jos toimialakohtainen organisaatio ei ole pelkästään väline viljelijöille, vaan koko ketjulle, niin silloin koko ketjun pitäisi siellä olla edustettuna, ja silloin se voi myös tuoda lisäarvoa. Pitäisikö meillä olla eurooppalainen toimialakohtainen organisaatio, joku sitä kysyi No, meillä on vuoden 2016 alkupuolelta asetus, joka avaa mahdollisuuden luoda tällainen ylikansallinen organisaatio, tupakan ylikansallinen toimialakontainen organisaatio, joka luotiin Italiassa, on ensimmäinen, joka hyödyntää tätä mahdollisuutta. Kuitenkin on yksi suuri haitta. Jos puhutaan maksujen laajentamista tai sääntöjen laajentamisesta, niin miten se tehdään ylikansallisesti, koska kyllä Melonin koon voi määritellä Ranskaa varten, mutta jos sitten haluaa Italiasta maksuja tätä Ranskan meloni asiaa varten, niin se voi olla vähän hankalampaa. Ja syy, miksi tämä Tupakkaalan toimialakohtainen organisaatio itse asiassa luotiin, on, että se olisi eh, keskustelukumppani EUn toimielimille ja epäreilut kilpailusäännöt. Joku sanoi, herra Nicholson sanoi, että kaikkien pitäisi toimia selkeässä kontekstista. Kyllä, olen aivan samaa mieltä. Tämä oli tutkimuksenkin tulos. Mitä selvemmät tavoitteet ja tehtävät on, niin sen parempi. Meidän ei kuitenkaan pitäisi unohtaa, että Euroopan lainsäätäjä asetti jo rajat yhteisen markkinajärjestyksen artiklassa 210, ei kiintiöiden määrittelyä, ei hinnan määrittelyä esimerkiksi joten lainsäätäjä oli jo hyvin tietoinen siitä, että toimialakohtaiset organisaatiot voivat toimia hyvin puitteissa, mutta että nämä puitteet on myös selvästi määriteltävä. Toivottavasti vastasin kaikkiin kysymyksiinne. Kiitos. Ensin haluan kiittää teitä puheenvuorostanne, tämän tutkimuksen esittelystä. Ja toiseksi kiitos, että laajensitte esitystäni myös muihin kysymyksiin. Ja kolmanneksi näyttää siltä, että kehitys riippuu oikeastaan kaikkien alojen erityispiirteistä. Nämä toimialakohtaiset organisaatiot ovat osa kansainvälistä puitteistoa. Ne ovat eri aloilla hieman eri muotoisia, On myös sellaisia jäsenvaltioita, joissa tällainen kehitys ei ole oikeastaan juurikaan kiinnostunut. Esimerkiksi sokerialan tilannetta kuvailitte. Kun kiintiöt on poistettu, niin miten voidaan kuvailla sitä tai perustella sitä, miksi järjestelmä on sitten toiminut niin hyvin? Ja sitten tupakka-alan tilanne. Jos me voisimme saada tämän esitelmän kalot käyttöömme, niin niistä varmasti olisi kovasti hyötyä. Tämä aihe on hyvin mielenkiintoinen. Varmasti voimme puhua tästä aiheesta myös kansallisten parlamenttien edustajien kanssa. Näin saisimme vielä hieman lisää syvyyttä tähän keskusteluun. Luonnollisesti aihe liittyy myös elintarviketuotantoon. jatkossakin odotamme, että esittelette meille työnne tuloksia, tutkimustuloksia. Huomisen suhteen muistuttaisin, että älkää unohtako äänestyskortteja. Meillä on paljon äänestyksiä esityslistalla ja paljon työtä ohjelmassa. Jouduimme luopumaan puolesta päivästä kokousta, eli huomenna aloitamme tasan kello yhdeksän äänestyksillä. Mukavaa illan jatkoa huomiseen.